Right, good, good morning. Hyvää huomenta kaikille. Tiedän, että aloitamme hyvin varhain, että kello on vasta vähän, mutta meidän täytyy kyllä aloitella, koska muuten meiltä aika loppuu. I make it four minutes past nine, but of course, as you all know, we haven't got a Kuten kaikki tiedätte, meillä ei ole yhtenäistä eurooppalaista aikaa täällä, mutta näiden pientenkin kellojen mukaan ja hitaittenkin kello on jo yhdeksän. Meillä on tunti aikaa kuulla Steven Majoria. Me noudatamme samaa periaatetta kuin rapolitiikan vuoropuhelussa minuutti kysymystä varten, kolme ja puoli minuuttia vastausta varten, jotta voimme pitää kiinni viiden minuutin aikapätkistä. Ja pyytäisin kollegoita muistamaan, että kysymyksessä tulisi olla yksi kysymys. Jos moninaisia kysymyksiä esitetään, odottaisin vastausta ainoastaan järkevissä rajoissa. Eli kolmen neljän kysymysryppäästä ei saa yhden vastauksen ehkä. Ensin Steven Major saa mahdollisuuden alustuspuheenvuoroon viiden minuutin ajaksi ja sen jälkeen siirrymme keskustelemaan kysymyksiin vai vastauksiin siis. Muistuttaisin, että hän on pääjohtajan tehtävän valittu hakija Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pääjohtajan tehtävän siis Steven. Teillä on Thank you, uh, chair, for, uh, for the... Kiitos puheenjohtaja esittelystä ja kiitos tämän valiokunnan jäsenille siitä, että saan mahdollisuuden kertoa teille tai puhua teille Esman johtajalle tulevana johtajana. Mitä tulee uuteen valvontarakenteeseen, niin se on yksi tämän finanssikriisin harvoista myönteisistä tuloksista. Olemme oppineet kova, ko, vaikeiden kokemusten jälkeen, että tämä on aivan ratkaiseva, mitä valvontaan tulee. Siis pelkkä kansallinen valvonta ei toimi. Euroopan parlamentti oli avainasemassa, kun tämä uusi EUn valvonta kehys perustettiin ja Esman on nyt sitten tosiaan vastattava korkeisiin odotuksiin aivan alusta alkaen. Viraston täytyy olla valmis toimimaan hätätilanteissa, mikäli näin tarvitaan. Jos katsotaan äh, ESMAN mandaattia ja asetusta, niin se on hyvin laaja, mutta alkupuheenvuorossani haluaisin keskittyä viiteen painopistealueeseen. Ensimmäinen painopistealue on se, että me saisimme erittäin tehokkaan CRS-valvonnan, siis ESMAhan on tosiaan suoraa valvonta, valvontatehtävässä ja tässä on kysymys siitä. Eli katsotaan, kuinka pitkälle nykyiset toimintatavat vastaavat niitä vaatimuksia, joita CRSille on. Toinen painopistealue on kuluttajan suoja ja keskittyminen tai sijoittajan hyvin monissa tapauksissa – Kuluttajat ovat maksaneet aivan liian suuren hinnan ostaessaan sekä palveluja että tuotteita, joten viraston tehtävä on edistää avoimuutta ja yksinkertaistamista. Ja tietysti tässä saattaa olla kysymys siitä, että varoitetaan vaarallisista tuotteista ja sitten erityistapauksissa tietystä erityistuotteista, joita, jotka halutaan kieltää. Vakaus on kolmas se ESMA ei ole mikään yksinäinen virasto, joka toimisi yksinään, vaan se on osa suurempia kehyksiä. Työskentelemme pankki- ja vakuutusalan viranomaisten kanssa ja myös Euroopan. Me aiomme jakaa riskejä ja toimia suositteiden mukaan silloin, kun on tarve. Ja neljäs painopistealue on yhden sääntökirjan seuraaminen niin, että me voimme taata korkean laadun ja viisi painopistealue on tasainen pelikenttä, mitä valvontaan tulee. Kilpailuhan on ollut yksi pääsyistä tähän finanssikriisiin ja Esmalla on valtuudet toimia silloin, kun unionin lainsäädäntöä rikotaan. Nämä viisi painopistealuetta tulevat olemaan tulevien viraston tulevan viisivuotistyösuunnitelman pääosa. Mitä Cesarista ja Esmaan tulee, niin tämä muutos tulee olemaan asteittainen. Mitä tulee valtuuksiin, mitä tulee järjestön laatuun ja kokoon. Sitten joitakin loppukommentteja. Kuluneina vuosina minulla on ollut mahdollisuus johtaa kahta sääntelyviranomaista ja minulla on ollut rooli niiden kehittämisessä. Ensimmäinen on Hollannin arvopaperimarkkinasääntelijä AFM ja toinen on sitten tilintarkastukseen keskittyvä virasto. Ja kaikkein tärkein oppi, jota näissä kahdessa roolissa olen oppinut, on se, että itsenäisyys on yksi pääluonteen piirre silloin, kun sääntely, sääntelijästä on kysymys. Ja tämä tulee olemaan tietysti tärkeää omassa toiminnassani ees kasvassa. Haluan edesauttaa EU-rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tehokkuutta, joten tämä tulee olemaan johtotähteni tehdessäni päätöksiä ja toimiessani. Ja kysymys on myös siitä, että olen vastuullinen tai velvollisuus suhteessa sekä neuvostoon että parlamenttiin. Euroopan parlamentti, kuten sanoin aikaisemmin, on ollut erittäin tärkeä, jotta olisimme päässeet tähän tilanteeseen, jossa olemme nyt, eli olemme saaneet aikaan nämä kehykset. Ja olen varma siitä, että Euroopan parlamentti tulee olemaan tärkeässä asemassa myös viranomaisen edelleen kehittämisessä. Ja haluaisin sanoa, että puheenjohtajana Pääjohtajana tulen aktiivisesti pyrkimään vuoropuheluun Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos ja odotan mielelläni kysymyksiänne. Kiitos, tämä oli oikein hyvä aloitus. 15 sekuntia jäi puheaikaan. Jean-Paul Koses on ensimmäinen puhuja EPP nimissä. Jean-Paul. Euh, merci, madame la présidente. Monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä johtaja eh, nimitettiin johtaja. Teidän sananne olivat hyvin sympaattisia ja oikein miellyttäviä Euroopan parlamentille. Niin kuin te sanoitte, parlamentti on tehnyt paljon, jotta saadaan aikaan Euroopan laajuista valvontaa. Teidän sananne kuulostavat oikein hyviltä. En halua teitä syyllistä, mutta sanon suoraan teille, että meitä on useita täällä, jotka epäilevät Esman kykyä toteuttaa sille myönnettyjä valtuuksia olosuhteet, joissa vaalit järjestettiin ja hierarkian valinta aiheuttavat sen, että uskomme vahvasti, että Cesarin ja Esman välillä ei ole mitään eroa eikä mitään kulttuurista muutosta. Meillä on todella suuria epäilyjä tässä asiassa. Voisitteko mahdollisesti antaa meille hyviä syitä unohtaa nämä epäilyt? Uh, well, Thank you very much. For... Kiitos oikein paljon siitä, että sain mahdollisuuden vähän selkeämmin esitellä eroja edellisen Cesarin ja nyt uuden Esman välillä. Haluaisin painottaa sitä, että suurin ero on se toimivalta, jota annetaan Esmalle että luottoluokituslaitokset ovat suoraan ESMAn alaisessa valvonnassa ja tämä on todella erilainen tehtävä, koska varhaisemmassa vaiheessa ei ollut mitään mahdollisuuksia valvoa näitä laitoksia, joten tämä on ESMAn osalta suuri merkittävä muutos. Muillakin aloilla on paljon enemmän toimivaltaa liittyen siihen, minkälaiset standardit luodaan totta kai yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Euroopan parlamentilla on myös roolinsa. Mm. Myös mahdollisuudet toimia, jos sääntelyllä on kilpailu, eli toimivallan osalta. Mielestäni selkeä ero nyt menneisyydestä. Ja siksi tämä ei ole mitenkään asteittainen muutos, vaan tämä tapahtuu merkittävästi kerralla – ja vielä ajatellen, mitä resursseja tällä viranomaisella on. Se on eri kokoinen. Aikaisemmin oli kyse noin 40-50 henkilöstä ja lähivuosina meillä on yli 100 henkilöä töissä, joten tämä on kyllä aivan erilainen viranomainen. Ja minä henkilökohtaisesti olisin koko päivätoiminen pääjohtaja. Aikaisemmin oli kyse osa-aikaisesta työstä, joten toimivallan osalta, resurssien osalta, myöskin johtajuuden osalta mielestäni tämä tulee olemaan ihan toisenlainen rakenne. Ei se sitä tarkoita, että tämän uuden viranomaisen toiminta olisi yksinkertaista, mutta ajatellen resursseja esimerkiksi, jos minä pääjohtajan tehtävässä – yksityiskohtaisiin resurssiongelmia, niin ainakin selkeästi ottaisin ne esiin. Thank you very much. Um, and... Kiitos oikein paljon. Uda. On Uda Pulman, SED-ryhmän nimissä. Vielen Dank. Äh, herzlich willkommen hier im Ausschuss auch von Kiitos paljon. Sydämellisesti tervetuloa meidänkin puoleltamme tämän valiokuntaan, herra Major. Varmasti voitte ymmärtää, että tämä valiokunta ja tämä parlamentti ovat ylpeitä siitä, että me olimme voimakkaasti mukana huolehtimassa valvontaviranomaisten synnystä. Me haluamme tietenkin johtoon sellaisia ihmisiä, jotka tekevät työtä eteenpäin samassa hengessä ja sitoutuvat todella tiukasti valvontatehtävään, jotta oppisimme tuntemaan toisemme vähän paremmin, niin ajatelkaa, että voisimme mennä ajassa taaksepäin ja kolme neljä vuotta sitten olisi ollut jo Esman toimivaltaa. Miten olisitte käyttänyt tätä toimivaltaa? Mitä olisitte tehneet toisi niissä konkreettisissa tapauksissa, jotka on tulleet esiin? Monet varoittajat sanovat, että ei saa säädellä liikaa, Ronin päätökseen, toimiston päätökseen viitataan. Mitkä olisivat olleet teidän toimet ja mitä voimme odottaa teiltä tulevaisuudessa? Well, we, it's, it's difficult of course to, to... On vaikea tietysti yrittää mainita sitä, mitä tapahtuu, jos virasto olisi ollut olemassa jo ennen kriisiä ja silloin silloin siis otaksumme, että näin olisi ollut, jos ESMA olisi ollut olemassa hyvin varhaisessa vaiheessa. Ensiksi haluaisin sanoa, että mitä tulee valvontaan, niin valvontahan ei ole mikään takuu tai tulee olemaan taloudessa taantumia, vaikka tällainen valvonta olisi olemassa, mutta haluaisin kuitenkin korostaa, että tilanne, johon olemme joutuneet, niin sitähän kukaan ei osannut ennakoida. Se, mitä olisi tapahtunut, jos viranomainen olisi perustettu varhaisemmassa vaiheessa, niin se olisi huomattavasti vähentänyt riskiä joutua tähän tilanteeseen, jossa nyt olemme. Ja silloinhan meillä olisi varmasti jos meillä olisi ollut sellaiset valtuudet, jotka nyt Esmalle on annettu. Kuten aikaisemmin sanoin, luokkoluokitus yritykset ovat olleet hyvin näkyvillä tässä kriisissä. On ollut hyvin suuria kysymyksiä niiden arvioiden laat, luokituksen laadun suhteen. Ja jos oltaisiin oltu varhaisemmin mukana tässä, niin silloin luokitukset olisivat olleet parempia. Mitä tulee sääntelykilpailuun sääntelijänä, Alankomaissa minulla, olen kokenut osani kilpailusta. Ja olemme sanoneet esimerkiksi, että emme salli jonkun tuottajan markkinoiden jotain tuotetta Alankomaissa ja siksi emme halunneet, että, halua, että tarjoatte näitä tuotteita markkinoillamme minun maassani, mutta sitten pari viikkoa myöhemmin sama tuote on hyväksytty Euroopan, jossain muussakin Euroopan maa, jossain muussa Euroopan maassa, joten tällainen sääntelykilpailu on olemassa ja Esmalla on tietysti valtuudet toimia sen suhteen. Meillä ei ole tarpeeksi tässä vaiheessa tarpeeksi avoimuutta mitä tulee esimerkiksi OTC-johdannaismarkkinoihin, kaikki tämä on tietysti selkeä ongelma ja yksi syy, joka on tähän kriisiin johtanut. Joten vielä kerran, mitä sääntelyyn tulee, niin sääntely ei ole mikään sataprosenttinen takuu. Mutta uskon kuitenkin, että se, että on valvontaa pelkästi, pelkästään kansallisella tasolla ilman että on eurooppalaista komponenttia, mehän tiedämme, että nämä markkinat ovat eurooppalaisia, niin se tietysti tulostuu järjestelmään, joka ei toimi. Ja siksi meidän on Euroopan tasolla oltava tällaista. Jos meillä olisi viranomainen ollut varhaisemmassa vaiheessa, niin me olisi, oli, meillä olisi ollut huomattavasti vähemmän ongelmia, joita meillä nyt on. Eurooppa on osa suurempaa kokonaisuutta, osa kriisistä tulee Euroopan ulkopuolelta, muista maailmankolkista, mutta se, että mahdollisuus, että olisimme joutuneet tähän tilanteeseen, olisi ollut huomattavasti pienempi. Kiitos oikein paljon niille, jotka eivät olleet alusta asti täällä. Meillä on minuutti kysymystä varten ja kolme ja puoli minuuttia vastausta varten, jotta voimme pitää kiinni niin viiden minuutin aikarajoista. Sivi Kulaar, Alden nimissä. Bonjour, bienvenue. Hyvää huomenta, tervetuloa. Kollegat ovat täällä jo kertoneet, että olemme tehneet kovaa työtä täällä näiden viranomaisten perustamiseksi La Rosierin kertomuksen mukaisesti. Minulla olisi hyvin täsmällinen kysymys tulee, että maasta, jolla on aina ollut hyvin tärkeä sisämarkkina-asia. Nythän on pyrimme nostamaan sääntelyä ja valvontaa sille tasolle, joka, oli jo, joka on jo saavutettu rahoitusmarkkinoiden yhteenliittämisessä. Jos nyt jäsenvaltio väärin käyttää tätä yleistä suojalausuketta, jonka neuvosto halusi ottaa mukaan. Mitä teette? Well, I would like to express that. Um... Haluaisin sanoa, että ymmärrän tämän suojalausekkeen, mitä tulee sen verovaikutuksiin. Silloin siis se, jos sääntelijä puuttuu asioihin. Tietysti meillä on rooli Euroopan pankkialalla ja se on sellainen alue, jossa näemme veronmaksajien varoja käytettävän. Siis ennen kaikkea tämä mahdollisuus on mielestäni ja tulisi kysymykseen pankkialalla. Mitä viranomaisen alaan tulee, niin haluaisin sanoa, että ymmärrän tämän suojalausekkeen siten, että Sääntelijä ESMA ei voi tehdä päätöksiä veronmaksajien rahojen käytöstä, mutta mikä tahansa päätös, jonka sääntelijä tekee, niin vaikuttaa tietysti veroihin, mutta sääntelijäthän ovat olemassa siksi, että halutaan markkinoiden kukoistavan, eikä haluta, että rahoitusmarkkinat olisivat vähemmän menestyksekkäitä, vaan sääntelijät takaavat sen, että ne ovat tai heidän tarkoituksena tuota se, että ne ovat näin. Se, että meillä on valvontaa, valvontakatsauksia, niin sen tarkoituksena on, että nämä markkinat toimivat, ovat toimivia. Joten vielä kerran oma tulkintani, mitä tähän suojalausekkeeseen tulee, on, että mikä tahansa päätös, jossa esimerkiksi emme antaisi toimilupaa, jos on joku verovaikutus, niin emme pidä sitä osana suojalauseketta, vaan siinä on kysymys pikemminkin sellaisista elementeistä, joissa on kysymys suoranaisesta veronmaksajan rahojen käytöstä. Next on behalf of the Green. Kiitos. Vihreä ryhmä Sven Gigo. Hello, sorry for being late. Huomenta pahoittelen, että olin myöhässä. Kohtasin liikenneongelmia. Pitkän neuvotteluiden jälkeen, jota neuvoston kanssa käytiin, antoi muutamalle sääntelyviranomaiselle periaatteessa oikeuden rajoittaa tiettyjen tyyppisiä toimia. Missä oloissa toimivallan varoissa esimerkiksi käyttäisitte tätä toimivaltaa? Näettekö sellaisia käytänteitä tai tiettyjä tuotteita, jotka johtaisivat aloitteeseen vetää nämä markkinoilta? Mitkä olisivat kriteerit, mitkä olisivat konkreettisia esimerkkejä siitä, että ainakin lähtisitte tutkimaan, olisivatko nämä tuotteet, tuotteet, joita voitaisiin vetää pois markkinoilta? I've emphasized. Kuten olen korostanut jo alkupuheenvuorossani, yksi painopistealueesta viranomaisen toiminnassa tulee olemaan kuluttajan suoja ja tällaisten yksityisten investoijien valvominen. Mitä Alankomaihin tulee, niin siellähän äskettäin meillä oli tällainen tapaus, jossa spekuloitiin maalla, eli tietyt osat tämmöisistä maa-alueista olivat veden alla, joten sitten muut osat tässä menettivät arvoaan. Äh, <clears throat> tässä me sanoimme, että tässä on kysymys vaarallista tuotteista, joten olkaa varovaisia. Siis haluamme kouluttaa kuluttajia, eli kertoa tiettyjen tuotteiden vaaroista, mutta tietyissä tapauksissa voisi mainita myös, että tietyt tuotteet voidaan kuluttajilta kieltää. Tämä on uusi alue, jossakin määrin ainakin, ja toisaalta sääntelijän elämässäni niin olen tehnyt tämän aikaisemminkin. Siis esimerkiksi emme jollekin tuottajalle anna toimilupaa, vaikka hänellä on ollut liikesuunnitelma, josta mutta siitä on voitu nähdä, että jos kuluttaja ostaa tuotteen, niin 70-80-90 prosenttia maksuista, jotka kuluttaja joutuu suorittamaan, eivät ole, olisi investointi, vaan menisivät hallintokuluihin ja muuhun tällaiseen. Siis tällaisista asioista on ollut kysymys ketkä ovat sitten loogisia ehdokkaita, sellaiset tuotteet, mitkä ovat loogisia ehdokkaita, sellaiset tuotteet, jossa on valtava tai hyvin suuri riski, että suuret kuluttajaryhmät eivät tulisi olemaan tyytyväisiä tuotteeseen, joka ei täyttäisi vaatimuksia eikä kuluttajan odotuksia. Haluaisin korostaa, että tässä on kysymys poikkeustapauksesta, koska kuluttajat haluavat myös valinnanvaraa. Ja erilaisia innovaatioita, joten täytyy olla hyvin varovaisia silloin, kun tätä tointa toteutetaan. Mutta joissakin tapauksissa jopa tuottajat ovat olleet sitä mieltä, että tällaista tuotetta ei pitäisi sallia. Minun maassani on ollut tällainen tapaus, jossa koko rahoitusala on, siihen on vaikuttanut se, että kun tiettyjä tuotteita on tarjottu ja sitten kuluttajille maksettiin hyvin suuria korvauksia. Ja tässä on kysymys sellaisista tapauksista, joissa tätä valtaa voitaisiin käyttää. Ymmärrän kuitenkin sen, että sitä ei vielä ole asetuksessa, se on saatava sinne, tai se tulee olemaan siellä tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia. SR-ryhmän nimissä. Okay. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin pahoittelen, että myöhästyin. Olin keskustelemassa Mifidissä koko Mifidin uudelleen tarkastelusta komissiossa. Meillä on tietenkin paljon lainsäädäntöä, joka liittyy markkinoihin tällä hetkellä. Uutta lainsäädäntöä ja Mifidin uudelleen laadintaa ajatellen kaikenlaisia hyödykkeitä, joilla käydään pääomamarkkinoilla kauppaa. Tietenkin taakka on valtava. Aikaisemmissa kysymyksissä ja viitattiin siihen. CSR on tehnyt yhteistyötä ryhmien kanssa ja monien muiden sääntelyviranomaiset henkilökunta sieltä on paljon auttanut. Eli miten muodollisesti huolehditaan siitä, että saadaan kansallisten sääntelyviranomaisten henkilöstön asiantuntemusta mukaan. Tämän lisäksi teillä on paljon valtaa, mitä tulee tiettyihin tuotteisiin, lyhyeksi myyntiin ja niin edelleen. Miten näette teidän toimenne ESMassa yhteydessä kansainvälisempään yhteyteen, jotta voitte olla globaalisti muiden sääntelyviranomaisten kanssa yhteistyössä? Kiitos. So these are two questions. Kaksi kysymystä itse asiassa. No, ensiksi Ensimmäinen, joka koskee järjestelyjä kansallisten sääntelijöiden ja eh, niiden tiettyjä markkinoita koskevan asiantuntemuksen kanssa. Suurin osa viranomaisen työstä ei tule olemaan suoraa valvontaa, vaan hyvin suuri osa tästä valvonnasta tulee toimimaan kansallistasolla, kuten aikaisemmin sanoin, niin CSR siis ESMAhan tulee tässä tulevien päätösten mukaan äh, suunnittelemaan, rakentamaan omat toimialueensa ja saattaa sitten myös kehittää omaa asiantuntemustaan sellaisilla aloilla, joilla sillä on suoranainen valvontatehtävä. Ja mitä sitten tulee sellaisiin alueisiin, joita ESMA ei nykyään valvo, niin ilman muuta silloin asiantuntemus kansallis- tai jäsenvaltiosta ja kansallisilta sääntelijöiltä on tietysti, he, sääntelijöiden asiantuntemus on tärkeä. Ja sen asiantuntemuksen haluamme viranomaiselle. Mitä tulee esimerkiksi henkilöihin, jotka työskentelevät näissä virastoissa, niin haluamme heitä ESMAan niin, että voidaan tällä tavalla saada siirrettyä kansallista asiantuntemusta. Samalla tavalla kuin nyt minä siirryn kansallista viranomaista ESMAan. Siis on olemassa sellaisia henkilöitä, jotka kansallisten viranomaisten taholta ovat halukkaita tuomaan asiantuntemuksensa ESMAan. Ja sitten on erilaisia komiteoita, jotka antavat neuvoa esittävät suositteita myös mitä teknisten standardien kehittelyyn tulee. Ja tämä tulee tietysti olemaan kansallisten sääntelyiden rooli ja, ja tietysti osittain myös ESMAn. Mutta haluaisin sanoa, että ESMA on eurooppalainen viranomainen ja sen on rakennettava oma asiantuntemusperustansa. Eli täytyy saada aikaan oikea tasapaino kansallisten viranomaisten asiantuntemuksen ja sitten toisaalta sen välillä, että Pariisissa on tällainen ydinryhmä, joka edustaa asiantuntemusta, mitä rahoitusmarkkinoihin tulee. Mitä sitten tulee valtuuksiin, jotka koskevat maailmanlaajuista asiayhteyttä ja ESMAa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla? Haluaisin ensiksi korostaa sitä, että yksi asioista, jotka mainitsin alkupuheenvuorossani, oli tämä sääntelykilpailua koskeva asia. Ja yksi tämän kriisin juurista löytyy sieltä. Mitä tulee Eurooppaan ja sääntelykilpailuun, niin sitähän on osittain myös Euroopassa, mutta meidän on pidettävä huolta siitä, että se ei olisi, toimisi maailmanlaajuisesti mitä tulee G20-tasoon, niin yhteistyö tai kilpailu on erittäin tää, yhteistyö on tärkeää ja monia toimiahan koordinoidaan kansainvälisesti. Ja Esmalla on myös erityisrooli. Kerroitte esimerkiksi SEC, tai mainitte SECn. Sehän ei ole pelkästään tällainen standardisoimiskeskus, vaan myös valvonta elin markkinoilla, joten odottaisin, että tällaisissa keskusteluissa ESMA osallistuu ja on osana näissä keskusteluissa niin, että se voisi tuoda oman valvonta-asiantuntemuksensa. Esimerkiksi mitä tulee CRS-järjestelmään ja niin edelleen. Siis on kysymys siitä, että missä määrin nämä siis ESMAn asiantuntemus tulee olemaan erittäin tärkeä silloin, kun tällaisia päätöksiä tehdään. Ja Tietysti halutaan välttää kaksinkertaista valvontaa, ja sellaistakin Esmalla on tietysti oma mielipiteensä. Tulen odottamaan, että Esmalla on rooli näissä keskusteluissa. Kiitos. Annoin teidän puhua hiukan pidempään, kun teillä oli muutama sekunti siellä säästössä. Nyt toinen kysymyskierros EPP-ryhmän nimissä. Kalli Wortman Kool. Eh, voorzitter, eh, ik wil u graag een vraag stellen, meneer Major, over eh, of u ook een rol voor u ziet als het gaat... Kiitoksia. Haluaisin esittää kysymyksen. Kun ajatellaan vastuulliseen yritystoimintaan rahoitusalalla, mikä pitäisi olla teidän roolille? Ja erityisesti kun ajatellaan näitä ylenpalttisia bonuksia ja palkkioita, Euroopan tasolla on pankkialalla bonusjärjestelmä ja parlamentissa tämä haluttaisiin laajentaa koko ajan rahoitusjärjestelmään. Näettekö te, että teillä olisi ehkä muiden valvontaviranomaisten kanssa rooli siinä, että toimisitte aktiivisesti myös eh, sääntelyn tasolla? Frau Wortman voor, eh, voor deze vraag. Um, ik denk zeker dat er... Een... Kiitos tästä kysymyksestä. Olen todella sitä mieltä, että on olemassa linkki tai suhde siis bonuksien ja sen työn välillä, jota Esman on tehtävä. Ennen kaikkea haluaisin korostaa bonuksien ja vähittäisinvestoijien välistä, investointien välistä yhteyttä. Tiedämme, että osa tästä tyhjän myynnistä, jos ajatellaan tuotetta, joka voidaan liittää siihen tapaan, jolla maksut ja korvaukset tapahtuvat niille, jotka siis työskentelevät itse asiassa rahoitusalalla. Olemme käyneet suurta keskustelua siitä, miten välikäsiä käsille pitäisi maksaa komissioita, provisioita – koska tässähän silloin avoimuus kärsii. Ja siis silloinhan ostajan, ostajanhan on luotettava neuvonantajan ja on tiedettävä sitten, että onko komissiolla tai provisiolla, provisiolla rooli. Tiedän, että joissakin maissa on tiettyjä suunnitelmia jo sen varmistamiseksi, että provisiot eri finanssineuvojien ja agenttien välillä poistetaan niin, että tämä välikäsi toimii todella itsenäisesti. Mitä tämmöiseen palkkiojärjestelmään tulee, niin tämä on sellainen järjestelmä, jossa eh, sillä on tietty merkityksensä ja vaikuttaa myös kuluttajaan. Ja mielestäni viranomaisen on keskityttävä, Esman on keskityttävä tähän. Ja mitä tulee kysymykseen siitä, mikä rooli näillä finanssineuvojilla on – ja voiko, voivatko ne toimia sellaisina yllykkeinä, jotka itse asiassa vinouttavat reiluja markkinoita finanssialalla ja vinouttavat sitä, millä tavalla annetaan investoijille neuvoja. Siis sehän tulee olemaan minun painopistealueeni ESMassa silloin, kun puhutaan innovaatiosta. Kiitos. SED-ryhmän nimissä. Dominici. Grazie. Kiitoksia. Syy, miksi nämä viranomaiset on perustettu, koskee systeemisten riskien arviointia ja sen pyrkimistä. Te olette puhuneet täällä johdannaisten markkinoista. Tässä valiokunnassa käsittelemme asetusta, joka käsittelee nimenomaan näitä johdannaisia. Keskeinen ongelma koskee sitä, kuinka saadaan käyttöön riittävät ja tarpeelliset tiedot näistä niin, että päästäisiin yli tästä avoimuuden puutteesta ja pystyttäisiin arvioimaan näiden markkinoiden riskit. Oletteko sitä mieltä, että ESMA saa nyt käsit- teiltävien standardien kanssa riittävät välineet tähän. Kuinka ajattelet, että ESMA voisi saada riittävästi auktoriteettia ja prestiisiä niin, että se kykenee saamaan käyttöönsä riittävät tiedot? I think indeed that the... Minusta tuntuu todella, että avoimuuden puute. OTC-markkinoilla on ongelma. Luottoriskin vaihtosopimukset esimerkiksi. Jos katsotaan esimerkiksi finanssikriisiä, kun se oli pahimmillaan vuonna 2008, jotkut sääntelijät silloin joutuivat vähän arvailemaan sitä, miten altistutaan luottoriskin vaihtosopimuksille globaalisti. Sillä hetkellä ei ollut minkäänlaista valvontaa tällaisten riskien osalta, eli tavallaan paperille jouduttiin laskemaan ja arvioimaan sitä, miten altistutaan näille luottoriskin vaihtosopimuksille. Varmasti systeemiriskiä arvioitaessa on hyvä valvoa näitä kysymyksiä, koska näin voidaan saada paremman tietoa, saada paremman kokonaiskäsityksen näistä riskeistä, joten keskeisen clearing-järjestelmän kautta. Siis näin systeemiriskit voidaan paremmin todeta. Nämä luottoriskin vaihtosopimuksissa niissä oli systeemiriski, joka jäi ilman kunnollista valvontaa ja seurantaa vuonna 2008. Kysymys tietenkin kuuluu, miten pitkälti tämä jätetään markkinoille. Keskeinen clearing-järjestely, mutta toivottavasti voidaan ajatella, että saadaan malli, josta suurin osa voidaan hoitaa tämän järjestelmän kautta. Osa markkinoita jää varmasti aina järjestelmän ulkopuolelle, mutta ainakin suurin osa markkinoista selvitetään näin keskeisesti. Ja me saisimme jonkinlaisen yhteisen järjestelmä ESMAN, ESMassa olisi oikeat ihmiset hoitamassa näitä tehtäviä. Samalla luotamme niihin, jotka jäsenvaltiossa päivittäin valvovat seuraavat markkinoita ja näin meillä olisi oikeaa asiantuntemusta puuttua tämän tyyppisiin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Valderyhmän nimissä Ulle Smith. <clears throat> Madam Chair, let me start with the... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa yleisestä kommentista. Teidän ei täydy sitä kommentoida. Tänään tapaamme ainoastaan kolme miestä ja olisi ollut oikeudenmukaista, että tässä joukossa olisi ollut joku nainenkin. Herra Major, mitä tulee teidän kompetensseihin, ne ovat varmasti tietysti yhtä hyvät. Mainitsitte haitalliset tuotteet, vaaralliset tuotteet, ja olitte sitä mieltä, että tuotteita pitäisi kieltää, ja me tiedämme, tunnemme viranomaisen, jota te johdatte, mutta on olemassa direktiivi esimerkiksi, mitä tulee Maronin tapaukseen, ennen kaikkea mitä tulee lyhyeksi myyntiin – Haluaisin kysyä teiltä, oletteko kieltäjä, oletteko todella sitä mieltä, että se on tapa käsitellä markkinoita, eli kieltää tuotteita? Ehkä voisitte hieman enemmän kertoa tästä, koska minulla on sellainen otaksuma, että teillä on Alankomaissa paljon kieltoja. Tulisitteko tekemään tämän vastoin jäsenvaltioita Euroopan unionissa myös? Se selkeästi en ole nainen, enkä halua lähteä kaikkea kieltämään, mutta... On the products that we are delivering to consumers. Mutta jos ajatellaan, mitä tuotteita me kuluttajille tarjoamme, niin kuluttajathan tykkäävät, että heillä on vaihtoehtoja. Joten jos joku halutaan kieltää, sen pitäisi olla poikkeus. Eli kieltäminen olisi poikkeus, koska halutaan huolehtia siitä, että markkinoilla on valinnan mahdollisuuksia ja tilaa innovaatioille. Toisaalta omassa maassani olen nähnyt, että markkinoilla toimivat yksilöt ja keskeisesti on haluttu saada aikaan tuottoa ja tuloa huolehtimatta ollenkaan kuluttajien näkemyksistä ja tarpeista – tässä mielessä olen kyllä kieltänyt monia asioita eläessäni Joissain tapauksissa emme altaneet lupaa tietylle toimijalle, koska bisnessuunnitelman pohjalta pystyimme jo näkemään, että mitä tahansa tämä yritys tuottaisi, niin se olisi kielteistä rahoitusmarkkinoille. Ja painotan vielä, että tämä ei ole kielteistä ainoastaan kuluttajan kannalta, vaan sillä olisi kielteisiä vaikutuksia myös muille, jotka tarjoavat tuotteita markkinoilla sillä olisi kielteinen vaikutus, jos ajatellaan koko finanssialaa, teollisuuden alanta, mutta se olisi kyllä siis poikkeus. Lyhyeksi myynnin osalta kieltojen yhteydessä haluaisin mainita muutaman seikan. Lyhyeksi myynnin osalta kaikkein tärkeintä on se, että toimitaan johdonmukaisesti kautta Euroopan. Me olemme lähteneet toimiin tällä alalla silloin, kun ei toimittu johdonmukaisesti kansallisten sääntelyviranomaisten puolelta ja siksi on tärkeää siis ennen kaikkea, että toimimme johdonmukaisesti. should have the powers to intervene in financial... Lisäksi sääntelyviranomaisella pitäisi olla mahdollisuus puuttua tällä alalla. Joskus toisinaan silloin, kun on epäselvyyttä siitä, mitä tietoa tuotteista annetaan markkinoille ja silloin kauppa on keskeytetty. Eli osakemarkkinoilla saattaa käydä samoin. Joten tämän tyyppisiä hätätoimia pitäisi voida käyttää myös muilla aloilla. Myös siis johdannaisten osalta. Lopulta minun pitäisi sanoa, että lyhdeksi myynti sinänsä – ei ole kielteinen asia. Likviditeettiä ajatellen. Esimerkkiä meillä on menneisyydestäkin. Jos ajatellaan Enronin tapausta Yhdysvalloissa, niin lyhyeksi myyjät tunsivat aikaisemmin firman ongelmat. Lyhyeksi myynti voi olla indikaattori siitä, että finanssirahoitusmarkkinoilla syntyy kuplia – Joten näitä toimia tarvitaan, koska joskus markkinat eivät toimi oikein. Kuitenkaan tässä ei ole kyse päivittäisestä toiminnasta, vaan poikkeustapauksista, mutta poikkeustapauksissa tällaista valtaa pitäisi olla. Kiitos oikein paljon. Kolmas kierros EPP-ryhmän nimissä. Sirpa Pietikäinen. Thank you. Kiitos. Haluaisin kuulla kommenttinne, mitä tulee tämän kehyksen ja teidän käytössänne olevien välineiden suhteeseen. Ensiksi, mitä olette mieltä nykyisestä lainsäädännöstä? Antaako se teille tarpeeksi toimintavaltuuksia? Ja toiseksi, kun olemassa tällainen mikro-makro vakavaraisuusvalvonta – niin mitä olette mieltä siitä, miten päivittäinen valvonta toimii? Thank you very much. Kiitos. Mitä nykyisiin toimivaltuuksiin tulee, jotka kuuluvat tähän asetukseen, haluaisin sanoa, että todellakin olen sitä mieltä, että ne ovat aivan riittävät tässä vaiheessa ja Esmalla on paljon työtä edessään ja sen on sitten täytettävä tehtävänsä ja pidettävä huolta siitä, että nämä valtuudet toimivat. Kun aloitetaan työ sääntelijänä uusien lakien kanssa, niin silloin ymmärretään paremmin, miten ne toimivat käytännössä ja ymmärretään paremmin markkinoita. Jos meillä on valtuudet valvoa ja meillä on oikeus valvoa CRS-järjestelmää. Silloin sitten, kun ruvetaan näitä käytänteitä arvioimaan, niin silloin näemme, missä työ on riittävä, jos katsotaan, tai toimivaltuudet riittävät. Jos katsotaan nykyisiä toimivaltuuksia, ne vaikuttavat riittäviltä. Sitten, kun me saamme enemmän kokemusta siis tässä CRS-järjestelmän valvontahan on uusi alue, niin silloin sitten kun aletaan tätä tehdä, niin nähdään mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja tulen olemaan hyvin selkeä silloin, kun en ole sitä mieltä, että toimivaltuudet eivät, silloin kun toimivaltuudet mielestäni eivät ole asianmukaisia eivätkä riittäviä. Myös omasta kansallisesta ympäristöstäni minulla on kokemus siitä, että sääntelijänä täytyy olla hyvin selkokielinen, mitä tulee tehokkuuteen sääntelijänä ennen kaikkea, kun viestitetään muille, ennen kaikkea lainsäätäjille. Eli haluamme olla tehokas valvoja. Mitä tulee sitten systeemijärjestelmäriskeihin, joten kuten alkupuheenvuorossani korostin jo, niin me aiomme aktiivisesti työskennellä EBAN ja IOPAN kanssa – näistä järjestelmäriskeistä. Meillähän on aikaisempia esimerkkejä OTC-johdannaismarkkinoista, jossa olisimme voineet valvoa, mitä markkinoiden tällä osuudella tapahtuu. Ja Esmalla on aivan selkeä rooli riskin jakamisessa silloin, kun me toteamme tällaisia riskejä näillä markkinoiden osuudella, tällä markkinaosuudella. Silloin, kun on kysymys vakuutus- ja pankkialasta ja uudesta eurooppalaisesta systeemitukijärjestelmästä. And now Arlene McCarthy for... Arlene McCarthy, SED-ryhmä. I'm sure you're... Kiitos. Varmasti tiedätte, että parlamentti hyväksyi mietintönsä ennen rahoitusmarkkinadirektiivin uudistusta, jolla halusimme, että tutkitaan tarkkaan OTC-kauppaa kauppaa ja osakemarkkinoita. Mihin toimiin ryhdytte tällä alalla ja erityisesti mikä tulee avoimuusvaatimukseen? Mainitsitte noin kolme kertaa sen vastauksissa, niin oletteko valmiita seuraamaan Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten päätöksiä? Siellä tehtiin avoimuusaloite, jotta voidaan esittää, mitä on tapahtunut kaikissa kokouksissa, joita käydään – kaikkien sidosryhmien kanssa, ketkä ovat osallistuneet kokouksiin, ketkä ovat pyrkineet lobbaa, en mielestäni ihan kyllä tai ei vastaa riittää tähän. Okay. Uh, on the one of the elements that I Yksi asia, jonka haluaisin mainita erityisesti, kun puhutaan rahoitusmarkkinadirektiivin uudistamisesta, niin – Yksi MIFIDin eduista oli se, että saadaan enemmän kilpailua, uusia kauppapaikkoja, enemmän vaikka joissa kauppa voidaan siis käydä. Ja yleisesti ottaen tuon hyvää kehitystä. Enemmän kilpailua siis eli kauppapaikkojen välillä. Samalla on ollut myöskin kielteistä vaikutusta, en, vähemmän avoimuutta – mitä tulee esimerkiksi hinnan muodostuksiin, kehitykseen, koska hinnat asetetaan nyt eri paikoissa. Eli etuna on lisäkilpailu kauppapaikkojen välillä. Samalla on hankalampi selvittää hintojen muodostumista. Ja tavallaan tämä on päinvastaista kuin mitä pyritään markkinoilla samaan aikaan. Yksi ratkaisu voisi olla konsolidoitu järjestelmä, jossa on enemmän tietoa, jota pitää yhteisesti antaa siitä, mitä tietoa on ennen kauppaa kaupan jälkeen eri markkinoilla. Tämä on yksi niistä asioista, joita pitäisi käsitellä merkittävästi rajoitusmarkkinadirektiiviä uudistettaessa. Miten voimme siis huolehtia avoimuudesta tällä alalla? avoimuudesta. Ja valvoviemme organisaatioiden asemasta ja niiden vaikutusmahdollisuudesta sääntelyviranomaiseen. Yksi asia, jonka omassa järjestössäni aina ihmisille sanon, on se, että jos meillä olisi järjestön ovilla lukija ja katsottaisiin, miten usein sieltä tulee markkinoilta ihmisiä, miten usein kuluttajapuolen edustajia, niin yleensä järjestöt, joita valvomme, organisaatiot, joita valvomme, tulevat käymään. Kuluttajat, väittäiskauppaa tekijät eivät ole järjestäytyneet yhtä hyvin kuin valvovamme organisaatiot, joten tärkeää on tässä ajatella, miten sääntely toteutuu. Se on keskeinen kysymys. Sääntelyviranomaisen pitää olla tässä tarkkana ja huolehtia riippumattomuudesta niin, että riippumattomasti voidaan valvoa näitä toimijoita. Samalla tietenkin voimme saada näiltä taholta paljon tietoa sidosryhmiltä siis myös ESMassa markkinoilla toimijat voivat näin tuoda kantojaan esiin ja säätelijän tietoon. Me toimimme avoimesti ja kerromme siitä, minkä minkälaista vaikutusta on, minkälaisia kuulemisia on järjestetty, mutta hallinnollisen taakan takia yhteenvedon omaisesti, mutta uskoisin kuitenkin, että riittävästi yksityiskohtia näissä raporteissa, jotta voitte nähdä, että olemme finanssimarkkinoista riippumattomia. Julkaisetteko nämä vai ei, oli kysymykseni. Kyllä, julkaisemme tietoa kirjeistä, joita on lähetetty markkinoiden toimijoilta. Minä olin tässä hyvin tarkka, kun kysyin lobbaajista. Julkaisen tiedon kokouksista, jossa markkinoiden edustajat osallistuvat. Kyllä. Kiitos oikein paljon. Neljäs kierros. Joka EPPn e nimissä. Toimin tämän kellon mukaan täällä, joten ehkä saamme muutaman kysymyksen vielä puristettua mukaan. Yritän pitää kiinni vähän näistä säännöistä jotenkin, minkä ryhmän vuoro on Peter Skinner vielä ja Pascal Kanva jos ehdimme. asszony, mm, nagyon rövid kérdéseim lesznek. Kiitoksia. Kysymykseni on hyvin lyhyt. Oikeastaan minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin tämä entinen komitean rakenne. CSRS, sillä oli yksi tehtävä ja tietyn tasoinen tehokkuus. Nyt kysymys kuuluu, Uskotteko, että tämä tehokkuuden tasa oli jonkinlainen este? Siis he, vaikeuttiko rakenne tehokkuutta ja mitä johtopäätelmiä tästä on tehtävä niin, että vahvistetaan uuden laitoksen kapasiteettia ja hyödyttääkö uusi rakenne sitä. Sitten näistä luokituslaitoksista, missä määrin ne ovat toimineet vastuullisesti, kun ne ovat antaneet arvioitaan, kuinka te arvotatte niiden toimintaa ja missä määräajoissa aiotaan ratkaista näistä luokituksista aiheutuvat ongelmat. Sitten säätelyviranomaiset, tuleeko niille oikeus kieltää tiettyjä rahoitustuotteita, joita arvioidaan kielteisesti? Minkälaisia kokemuksia teillä on tältä alalta? Missä suhteessa tuotteita tullaan välttämään? I did say the big... Anteeksi, tuossa oli kolme kysymystä. Kaikki ne ehkä saada vastausta. Sanoin aluksi, että pitäisi pysytellä yhdessä kysymyksessä, joten pyydän, että teette parhaanne näiden kysymysten kanssa. I, I should say that the translation... Haluaisin sanoa, että tulkin, tulkkaus oli vaikeasti ymmärrettävissä, joten en ymmärtänyt täysin kysymyksiä. Mitä luokitus virastoihin tulee, niin en vielä pääjohtajana, siis en ole keskustellut näiden kanssa näistä asioista, joten voin hyvin lyhyesti vastata tähän. Minä haluaisin sanoa, että minulla on tilintarkastusalalta hyvin laaja kokemus, ja tässähän on paljon yhteistä näiden luottoluokituslaitosten ja tilintarkastusalan välillä, siis siinähän on kysymys vakuutuksista, takuista ja niin edelleen. Ja finanssitiedon tilintarkastajat antavat tai takuita finanssitiedosta, ja kun katsotaan niitä asetuksia, joita on jo olemassa CSRien tilalta, niin voisin sanoa, että tässä voi olla tehokasta valvontaa. Mitä tulee sitten vajeen vähentämiseen, siis julkisen vajeen vähentämiseen, se ei kuulu ESMAn mandaatille, vaan pikemminkin kansallisille hallituksille kyseisissä maissa, joiden on vähennettävä vajeita, ei se kuulu ESMAn toimivaltuuksiin. Very much, uh, very quick question. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kysymys. Tämä liittyy yhteiskomitean kanssa tekevään yhteistyöhön. Mitä töitä se tekee ja miten, miten toivotte, että se toimii ja minkälainen yhteistyö ne tulee olemaan? I would expect. Odottaisin, Odottaisin, että yhteistyö tulee olemaan hyvin aktiivista IOPAN ja IBAN kanssa, koska kaikki olemme toimimme tällaisessa mikrorakennevalvonnassa ja tämä antaa meille syyn toimia tosiaan yhdessä. Yksi selkeä esimerkki on finanssikonglomeraatit, joissa ne tarjoavat sekä vakuutuksia, sijoituspalveluja. Tämä on aivan selkeä esimerkki siitä, missä voimme tehdä yhteistyötä, koska muussa tapauksessa ei voida toimia tehokkaasti sääntelijöinä, mutta toinen esimerkki olisi Kuluttajapuolelta eli vähittäisinvestointipuolelta on paljon olemassa sellaisia tuotteita, joihin kuuluu investoinnin ohella myös vakuutuselementti tai sitten investointielementti, johon kuuluu pankkielementti jos halutaan tosiaan tehdä jotain näiden tuotteiden suhteen, niin kuten aikaisemmin sanoin, niin aion työskennellä yhdessä kahden muun sääntelijän kanssa vakuutus- ja pankkialalla joten voidaan näiden tuotteiden laatua arvioida ja ääritapauksissa voidaan kieltää tällaiset tuotteet. Ja näissä tapauksissa on tehtävä tietysti työtä kahden muun viranomaisen kanssa, siis sekä vakuutus- että pankkiviranomaisen kanssa. Pascal. Kiitos. Pascal, viimeinen kysymys. Si. Tout d'abord, je, je me fais... Kiitoksia. Olen iloinen siitä, että olette tehneet täällä sitoumuksen siitä, että ei julkaistaan näiden kokousten pöytäkirjat, joissa on mukana rahoitusteollisuuden edustajat, olemme tietenkin valppaina ja pidämme kiinni siitä, että tästä lupauksesta pidetään kiinni. No niin, tästä lyhyeksi myynnistä täällä jo puhuttiinkin. Haluaisin kysyä, uskotteko, että sääntelijä viranomaisena teillä on riittävästi tietoja jotta voitte toteuttaa tätä market abuse-direktiiviä ja voitte sanoa, ovat, käyttävätkö tietyt markkinatoimijat nature ja markkinoiden manipulointiin. Yhdysvaltoissa on tällainen markkas disorder-väline, johon voidaan näitä toimiksiantoja merkitä ja näin rangaista tiettyjä toimijoita. Tämä on hanke, josta keskustellaan nyt EU-ssa. E Mikä on teidän kantenne? Oletteko sitä mieltä, että teillä on riittävästi välineitä niin, että voitte toteuttaa todella tällaisten markkinoiden väärinkäytöksiä koskevia direktiiviä? Um, again, I would like here... Vielä kerran haluaisin tässä verrata arvopaperi osakemarkkinoita, koska osakemarkkinoiden sääntelijöillä on oikeus pysäyttää kauppa tai sitten toimia myös manipulaatiota, siis markkinoosapuolten osapuolten manipulointia vastaan. Ja äskettäin me havaitsimme tällaisen osapuolen, joka yritti vaikuttaa viime kädessä tietyn osakkeen hintaan. Meidän, meillä on oltava valtuudet todellakin toimia tällaisissa manipulointitapauksissa, ei pelkästään mitä tulee osakemarkkinoihin, vaan myös mu- muilla markkinoilla silloin, kun kysymys on valvonnasta. Mitä sitten lyhyeksi myyntiin tulee, niin tämä kysymyshän oli ongelma näissä tapauksissa. Näyttö toisaiseksi on hyvin epämääräinen, mitä tulee uusiin otteeseen johdonnaismarkkinoihin ja meidän roolimme, niin yritämme saada paremman kuvan näistä markkinoista, mutta haluaisin myös sanoa, että olemme myös sopineet, että jotkut näistä ongelmista, jotka liittyvät velkoihin, näiden valtioiden velkoihin, siinä niissähän on kysymys perustekijöistä, jotka liittyvät eh, julkistalouteen, mitä manipulaatioon tulee, niin meillä ei ole selviä vastauksia vielä, mutta kuulen kaiken näköisiä tarinoita eri sääntelijöiltä eri puolilla maailmaa. Ja varmasti saamme paremman kuvan siitä, mitä tällä markkinaosuudella tapahtuu, mutta yleisesti ottaen meillä pitäisi olla valtuudet, aivan kuten osakemarkkinoille. Jos siellä markkinaosapuolet toimivat manipuloiden, niin silloin meidän on voitava toimia. Selvä, kiitos oikein paljon. Tähän päättyi tämä kuulemistilaisuus. Te onnistuitte vastaamaan lyhyesti ja määräajassa, joten saimme kaksi ylimääräistä kysymystä mukaan. Siitä kiitos. Ja nyt teillä on lupa poistua. and we have another hearing, so don't leave. Mutta meillä on toinen kuulemistilaisuus, joten älkää lähtekö mihinkään. Right, everybody, if we could... Uh... Hyvät kollegat, voisivatko kaikki istuta? And so we now move into our, our second hearing. This is for... Toinen kuulemistilaisuutemme koskee Gabriel Bernardinoa, joka on ehdolla Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen pääjohtajan tehtävään. Jos täällä on uusia tulokkaita kokouksessa, niin muistuttaisin siitä, että saamme kuulla ensin viiden minuutin alustuksen ja sen jälkeen kysymyksiä ja vastauksia. Minuutti kysymystä varten ja kolme ja puoli minuuttia vastausta varten niin, että voimme pitää kiinni viiden minuutin aikarajasta siinä yhteydessä. Toistaisin jälleen, älkää kysykö monia. Jos kaksi läheisesti yhdistettynä, niin ehkä, mutta jos kolme kysymystä esitetään, niin pitäisi oikeastaan sanoa, että älkää tehkö noin ja jättää vastaus kokonaan pois. Pyydän, että te esitä monia kysymyksiä, koska se ei ole reilua. Gabriel. <laughs> Thank you very much, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet hyvät naiset ja herrat. Olen erittäin iloinen voidessani palata parlamenttiin ja olen iloinen voidessani vastata kysymyksiin ja esit olen myös iloinen tilaisuudesta voida esittää omia, omat näkemykseni tästä sääntelystä Euroopan unionissa. Me elämme kaikki hyvin haasteellisia aikoja. Finanssikriisi on asettanut kyseenalaiseksi kaikkien valvontaviranomaisten kyvyn vastata maailmanlaajuisen kriisin haasteisiin. Uskon, että nämä vaativat sekä toimintaa että visioita. Se, että Euroopan sääntelyviranomaiset on perustettu, niin tämä antaa hyvin suuren mahdollisuuden saada aikaan yhtenevää toimintaa EU-ssa. Kaikki tämä tulee olemaan lisäarvo, mitä tulee finanssivakauteen, ja se myös merkitsee suuria etuja kuluttajille ja myös teollisuudelle. Olen sitä mieltä, että jopa on yritettävä ylittää tietyt haasteet, jotta siitä tulisi todella eurooppalainen sääntelyviranomainen. Ensimmäinen haaste on riippumattomuus, joka mielestäni on, jota mielestäni on osoitettava siten, että toimitaan proaktiivisesti käyttäessämme valtuuksiamme. Se, että ollaan puolueettomia, objektiivisia ja johdonmukaisia – meidän täytyy olla riippuvaisia eri sidosryhmistä, teollisuudesta, komissiosta ja jäsenistämme, jäsentemme Ja Siksi on tosiaan hyvä, että meillä on omat varat ja samalla tietysti ei jopa on käytettävä sitä tietoa ja asiantuntemusta, jota sen jäsenillä on. Toinen haaste on se, miten me panemme täytäntöön hyvää hallintotapaa. Meidän on saatava oma vankka rakenne, joka perustuu avoimuudelle, konsultaatiolle ja tehokkuudelle. Ei jopa on yritettävä hyödyntää sitä erilaista asiantuntemusta, jota sidosryhmillä on, mitä hyvään hallintotapaan tulee, niin siihen kuuluu myös vastuullisuus. Vastuullisuus jäsenten suuntaan neuvostolle ja tietysti myös vastuullisuus teidän suuntaan, eli Euroopan parlamentille. Ei jopa on oltava valmis keskustelemaan ja, ja vaihtamaan mielipiteitä milloin tahansa sen työn aikana. Se merkitsee, ei jopa merkitsee valvojien verkostoa, se merkitsee lisäarvoa sen jäsenille siten, että käytetään koulutusta, jotta voitaisiin esimerkiksi parantaa osaamista, mitä uuden lainsäädännön täytäntöönpanoon tulee. Ja me varmasti tällä tavalla haluamme kehittää varhaisia varoitusjärjestelmiä ja vertaisarvioita. Ja samalla tietysti tämä, tässä ei ole kysymys pelkästään jatkuvuudesta tai siitä, että joku jatkuu, vaan on kysymys muutoksesta. Meillä on vartavat vastuut, mitä tulee koordinointiin ja EUn laajuisiin stressitesteihin ja siis haluamme myös kehittää kuluttajan suojaa. EIOPan on työskenneltävä yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa yhteisessä komiteassa ja pitäisi vaikuttaa riskin arviointiin yleisesti. Mitä tulee tehtävämme täyttämiseen, niin EIOPalla on oltava osaamista, kokemusta ja johtajuutta. Tässä itse asiassa ne laadut, joita uskon voivani tarjota EIOPalle. Urani aikana sääntelyssä ja valvonnassa, mitä tulee eläkevakuutusrahastoihin, kansallisesti ja kansainvälisesti, olen perustanut tai kehittänyt hyvin vahvaa vuoropuhelukulttuuria, ja, jolla haluan toimittaa sekä kehitys, äh, haluan edistää kehitystä. Uskon, että voin auttaa ei jopa täyttämään tehtävänsä. Olen velvollisuuden tuntoinen, motivoitu ja riippumaton. Ja uskon todella eurooppalaiseen hankkeeseen. Lopuksi haluaisin sanoa, että suhtaudun intohimoisesti omaan työhön. Ja se on ainoa tapa, jolla siihen voi suhtautua. Ja uskon, että toimielimet ovat avainasemassa, mutta viime kädessä kuitenkin kysymys on ihmisistä, jotka voivat todella merkitä jotain. Ja toivon, että tuellanne voisin tehdä EIOPasta menestystarinan. Ja tietysti olen valmis vastaamaan kysymyksiinne ja yritän myös tosiaan vastata niihin. Kiitos, rouva puheenjohtaja. straight away. Kiitos oikein paljon. Siirrytään heti ensimmäiseen kyselykierrokseen EPP-ryhmän nimissä jean Merci, Madame la Présidente. Bienvenue, Monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa. Herra Bernardino, haluaisin esittää teille saman kysymyksen, kun esitin hetki sitten edelliselle ja kohta seuraavalle pääjohtajaehdokkaalle ehdokkaalle <clears throat> Sanoitte lopuksi, että ihmiset ovat tärkeitä ja se on totta. Ihmiset ovat tärkeitä toimielimissä. Olemme huolissamme kuitenkin niistä olosuhteista, joissa nimitykset ovat tehty ja missä olosuhteissa hierarkiat on laadittu joidenkin tuntien, tuntien päästä tulemme pohtimaan, onko pääjohtajille riittävästi auktoriteettia, jotta ne voivat toteuttaa niitä val- to- toimivaltuuksia, joita niille on annettu. Euroopan parlamentti todella toivoi tätä valvontaa ja pohdinpa, onko meitä vähän venetty niin näistä. Kuinka aiotte tehdä tämän kulttuurisen muutoksen, kun äh, siirrytte tämänpäiväisestä toimestanne huomiseen. Kiitos, herra Gozes. I understand your question, of course, and... Uh... Ymmärrän totta kai kysymyksenne ja minun on sanottava, että minulle on todella kunnia, että minua on ehdotettu pääjohtajan tehtävään. Olen jo menneisyydessä osoittanut, että Selviän johtotehtävissä kansainvälisessä työssä aikaisemmin Seijopsissa olen johtanut työryhmiä paljolti Solvensi kakkosen alalla ja niin edelleen. Olen johtanut ja käynyt keskusteluita Solvensi kakkosesta. Olen tehnyt muiden kollegoiden, muiden sääntelyviranomaisten johtajien kanssa yhteistyötä, että minusta tuntuu, että minulla on riittävästi auktoriteettia ja vertaisteni tukea. Totta kai täysin ymmärrän, ja olen samaa mieltäkin siitä, että tämä on uusi prosessi. Tässä prosessissa ei toimita niin kuin menneisyydessä. Niin, että pyritään hinnalla millä hyvänsä konsensukseen meidän pitäisi pyrkiä noudattamaan parhaita käytäntöjä nyt sen sijaan. Totta kai, kun ajattelemme sääntelyä, niin kyllä pääjohtajalla pitää olla visionsa. En minä siellä sääntelyviranomaisten ryhmässä äänestä, mutta puheenjohtajana minulla on kyllä mielipiteitä ja uskoisin, että vertaiseni kunnioittavat minun mielipiteitäni, kun ajatellaan, mitä kokemusta minulla on sääntelyviranomaisten ja valvontaviranomaisten toiminnasta. Jotta ei opasta voisi tulla menestystarina, tarvitsemme sellaisen henkilön, joka puhuu samaa kieltä kuin valvojat, joka ymmärtää eroavaisuudet, mutta selkeästi omaa myös vision edistyksellisestä tulevaisuudesta. Ja uskon, että minulla tämä visio on, joten uskoakseni minulla on mahdollisuudet hoitaa tätä tehtävää, edustaja Goses. Mikin nappi on juutunut mulla? Half S&D Group from... SLD-ryhmän nimissä Peter Skinner. Um, Mr. Bernardino. Kiitos, herra Bernardino. Pääjohtajana tulette, jos selviydytte tästä kuulemisesta, niin tulette olemaan eräänlainen poliittinen johtaja ja sanoitte, että parhain, parhaat toimintatavat tulevat olemaan kannustimenne, siis tulee olemaan visionne. Miten aiotte tämän, tämän yhteiskomiteassa tehdä, joska on jonkunnäköinen näköinen tyhjä laatikko siinä lainsäädännössä, jota olemme saaneet aikaan. Onko olemassa joku tällainen aukko, joka on teidän täytettävä, eli saatava mukaan kansalliset yhtenevät standardit ja käytänteet? Kiitos Petri tästä kysymyksestä. Minusta tuntuu, että yhteiskomitea on tärkeä osa finanssivalvontaa Minusta tuntuu, että meidän tulisi askel askeleelta rakentaa tätä yhteistyötä. Meillä on hiukan kokemusta menneisyydestä ja jos minulta kysytte, niin menneisyydestä löytyy hyviä viitteitä. Joissain tapauksissa kyllä, joissain ei. Kyllä parannuksen varaa varmasti on, mutta asetuksen kautta saadaan ne alat, joilla kolme valvontaviranomaista tekee yhteistyötä. Uskon, että me varmasti käytämme varoja kuluttajasuojan osalta, pankkiryhmittymien osalta. Näillä aloilla tarvitsemme yhteistyötä. Monilla aloilla on niin, että ei ole varaa antaa eri vastauksia, vaan tarvitaan yhteistyötä – Ja minä ajan oman ääntäni yhteiskomiteassa vakuutus- ja eläkekysymyksessä. Totta kai meillä on omat asiamme, mutta yhteistyössä voimme myöskin parantaa tätä yhteistyötä. Yhteiskomiteassa tehtävä työ ei tarkoita sitä, ettei voida löytää uniikkia omia ratkaisuja eri ongelmiin. Näin saadaan lisää arvoa. Kyllä varmasti mekin voimme vakuutus- ja eläkealalta tuoda lisäarvoa sinne yhteiskomiteaan. Ei pitäisi aina ajatella vain pankkialaa, vaan meidän pitäisi ajatella myös sääntelyä, jota tarvitaan vakuutus- ja lisäeläkealalla. Tässä hengessä minä haluan y- yhteiskomiteaan lähteä, saada aikaan aitoa edistystä, mutta tietenkin kunnioittain eroavaisuuksia silloin, kun niitä on. Kiitos oikein paljon. Ulle Schmidt, alderyhmän nimissä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin hieman jatkaa samasta teemasta, josta Peter Skinner puhui, koska tämä on aivan välttämätön. Kuten tiedätte, niin liberaalit ALDE-ryhmä halusi itse asiassa yhden viranomaisen. Emme kuitenkaan halua sanoa, että se tehtävä, jota haluatte täyttää nyt tulevaisuudessa, ettei sitä pitäisi olla olen olemassa. Mutta vaikka tämä yhteiskomitea, te työskentelette siinä ja se varmaan täyttää monia aukkopaikkoja, niin tulee olemaan ongelmia. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko valmiita ryhtymään joihinkin toimiin, jotta voitaisiin integroida nämä kolme viranomaista syvällisemmin, syvemmin, ja voisiko se olla teidän yksi pyrkimyksistänne pääjohtajana? Kiitos herrasmit. Tiedän tietysti, että teidän kantanne on hyvin vankka, mitä tulee tähän asiaan. Se, mitä meillä on edessämme, on askel askeleelta lähestymistapa ja ehkä tällä hetkellä tämä on ainutlaatuinen ja ainoa oikea ratkaisu se, että on erotettu nämä viranomaiset mutta tulevaisuudessa ehkä kahden kolmen vuoden jälkeen ja tietysti tämä analyysi on tehtävä tulevaisuudessa. Siis on kysymys siitä, minne markkinat ovat menossa – koska uskon todella, että on olemassa sellaisia alueita, joilla meidän on työskenneltävä yhdessä ja joilla meidän on annettava ainutlaatuisia vastauksia, mutta meidän ei pitäisi vastatakseni Peter Skinnerille oltava tällaista yksi koko kaikille lähestymistapaa. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että me voisi työskennellä yhdessä ja oppia toinen toisiltamme. Voin luvata teille kuitenkin sen, että aion työskennellä yhdessä kollegojeni kanssa, jotta voisimme tällä tavalla kehittää hyvin vahvan sitoumuksen yhdessä. On kysymys siitä, että katsomme eri aspekteja, joissa on olemassa tällaisia eri alojen välisiä riskejä – mitä tulee sektoreiden väliseen riskin siirtoon, niin sitä ei pitäisi tapahtua ennen kuin meillä olisi mahdollisuus katsoa niitä yhteisesti, ja se on mielestäni tärkeää. Aion olla täysin avoin teille. Yksi peloistani siinä, että meillä olisi yksi yhteinen viranomainen, on se, että kuten tavallista, tämän olemme nähneet jo joissakin maissa, pankkiala hyvästä, hyvällä syyllä on yleensä ainoa, ensimmä, aina ensimmäinen prioriteetti. Mitä tulee sitten 2013 vuoteen eläkerahastoihin ja niin edelleen, niin meillä on oltava erityisosaamista omavia henkilöitä. Tämä on sellainen prioriteetti, siis jos meillä on integ- integroitu valvontaviranomainen Euroopassa, niin se olisi, tämän aikansaaminen olisi vaikeaa. Siis meillä on oltava aikaa rakentaa asioita yhdessä. En halua olla tekijä, joka toimisi tai henkilö, joka to, työskentelee yksin, mutta meidän on katsottava kuitenkin sitä, millä tavalla asiat kehittyvät konkreettisesti markkinoille millä tavalla teollisuus kehittyy, millä tavalla finanssiryhmittymät kehittyvät, Kaikkea tätä on tietysti arvioitava lähitulevaisuudessa. Äh, Paljon kiitoksia. Vihreiden mennessä Sven Giegold. Hello, good to see you here. Huomenta, mukava, että olette täällä. On your opening speech. Muutama huomio alustuksestanne. Mainitsitte jäsenvalvontaviranomaiset asiakkaina ja kutsuitte uutta rakennelmaa valvojien verkostoksi. Mielestäni nämä sanamuodot eivät oikein todellakaan heijastele uutta eurooppalaista viranomaista. Se ei ole valvojien verkosto, eivätkä jäsenet valvovat tahot ole asiakkaina, vaan suuri yleisö, myös Euroopan parlamentti, ja olette tilivelvollinen Euroopan parlamentille. Meistä – Tämä on todella tärkeä seikka, mutta kysymykseeni. Haluaisin kysyä, miten käytätte toimivaltaanne, jotta saadaan voimakkaammin säädeltyä vakuutusalalla systeemisiä järjestelmätahoja, eli mitä lisää sääntelyä suunnittelette ja mitä rahoitusvelvoitteita saatte tai ottaa käyttöön tällä sektorilla. Näitä toimijoita ajatellen, koska ongelmista syntyy suuri taakka myös potentiaalisesti eurooppalaisille veronmaksajille. Kiitos. Oikein. Kiitos herra Giegold. Marks. I think really that uh, Europa and the... Kiitos. Mielestäni todella Europa ja muut sääntelyviranomaiset ovat verkosto siinä mielessä, että niitä on useita. Totta kai meidän pitää tehdä yhteistyötä eurooppalaisen yhteisen edun eteen, mutta ei jopa päätökset tehdään siellä. Eurooppalaiset säätelijät sitä työtä tekevät, mutta se voi tuoda lisää arvoa jäsenille. Näin sanoin ja ajattelin lähinnä sitä, että ei jopa yhtenä toimivaltana on se, että tutkitaan EU lain rikkomuksia tulevaisuudessa, totta kai. Mutta jos samalla voidaan tehdä ennakoivaa työtä niin, että voidaan olla yhteydessä valvontaviranomaisiin, jotta voidaan ennaltaehkäistä EU-lainsäädännön vääränlainen täytäntöönpano, niin se on tärkeä, tärkeä eurooppalaista työtä. Meidän pitää tehdä yhteistyötä jäsenemme kanssa, ei jäseniä vastaan. Mielestäni asetuksen henki ei ole sellainen ainakaan minun mielestäni. Totta kai yksi tärkeistä aloista, ja mainitsitte sen, on se, miten järjestelmän riskiin suhtaudumme. Kuten tiedätte, näistä kysymyksistä ja vakuutuksista käydään nyt suurta keskustelua. Mielestäni tämä keskustelu on edelleen käynnissä. Ja yksi asia on se, että vakuutuksissa järjestelmäriski on ihan eri asia kuin pankkialalla – ottaen huomioon, minkälaisesta alasta on kyse, hyvin erilaisesta. Ei tämä sitä tarkoita, ettenkö uskoisi, että vakuutus ja eläkkeetkin, sivumenen sanottuna, voi kohta, kohdata järjestelmäriskiä markkinoilla. Totta kai, jos esimerkiksi pankkisektorilta syntyy järjestelmäriski. Tiedätte, että vakuutus- ja eläkerahastot ovat valtavia sijoittajia. Se on nähty, kun kriisi tapahtuu pankkialalla, se heijastelee hyvin voimakkaasti myöskin vakuutus- ja eläkerahastojen omistukseen. Meidän pitäisi työstää indikaattoreita siitä, miten arvioidaan järjestelmäriski vakuutuksissa, toisin kuin pankkialalla siis. Mitä ennaltaehkäisyn keinoja meillä saattaisi olla? Minä uskon todella ensinnäkin valvontaan. Ja olisi outoa, jos en uskoisi. Mielestäni lähestymistavan pitäisi olla riskiin perustuva. Totta kai suuret instituutiot, jotka voivat epäonnistuessaan aiheuttaa suuria ongelmia, niiden tulisikin altistua enemmälle valvonnalle. Niiden pitäisi antaa enemmän tietoa. Minkälaista valvontaa ei voida toteuttaa ilman tietoa? Ja tämä on tärkeä asia, joka asetuksen kautta saadaan. Mutta pääomavaatimuksiin liittyvä riski esimerkiksi. sinne pyritään vastaamaan näihin järjestelmäriskiongelmiin. Eli ryhmittymät, joilla on enemmän riskiä, saavat houkuteltua enemmän pääomaa. Jos katsotaan koko keskustelua järjestelmäriskeistä ja muista, pitää katsoa kumuloituvaa vaikutusta. Meidän ei pitäisi koko ajan vain esittää vaatimuksia vaatimusten perään. Meidän pitäisi katsoa, mikä on yhteisvaikutus lopulta. Minä todella uskon, että Solvenssi kakkosen kautta jo olemme ottaneet aimo askeleen siihen suuntaan, että vakuutus ryhmittymillä on riittävä pääoma suhteessa riskiin. Kiitos SR ryhmän nimissä Vicky Ford. May I'd like to ask you about pensions. Kiitos. Haluaisin kysyä teiltä eläkkeistä, mikäli sallitte. Viime viikolla me äänestimme tässä valiokunnassa mietinnöstä, joka koskee eläkkeitä. Ja me sanomme, että eläkkeet ovat yksinomainen jäsenvaltioiden toimivaltuus, mutta Jäsenvaltioiden on kuitenkin pantava toimeen olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä ja parannettava sisämarkkinoiden toimivuutta ennen kaikkea mitä tulee eläkkeiden siirtämiseen maasta toiseen. Mitä tulee ei jopa direktiiviin, ja kun puhutaan tästä tasasta pelikentästä tietyssä maissa, mitä ei jopa lainsäädäntöön tulee, niin pääjohtajana teillä ja EOPalla on oikeus tuomita jäsenvaltioit, jos lainsäädäntöä ei panna täytäntöön kunnolla jäsenvaltiossa. Miten te suhtaudutte rooliin ja oletteko valmiita ensimmäiseen tapaukseenne? Ford. Kiitos Rova Ford. Tiedätte varmasti, että eläkeala on sellainen – joka on mielestäni erittäin tärkeä. Usein eläkkeet ovat tavallaan varjopuolella, koska vakuutusalahan tietysti on paljon näkyvämmin esillä agendassamme, mutta minä pidän erittäin tärkeänä eläkkeitä, koska olen ollut eläkesääntelyalalla vuosikausia, joten todella pidän tästä aiheesta. Ymmärrän täysin myös sen, että on olemassa toissijaisuusperiaate, joka liittyy koko eläkeasiaan. Ja tietysti ei jopa direktiivi, se on minimiharmonisointi. Direktiivi ja täytäntöönpanoa voi olla tietyillä avainalueilla eri tavoin. Ja kuten sanoitte, niin ei EIOPalla tulee olemaan valtuudet analysoida ja antaa tuomioita tai tu, mitä tulee täytäntöönpanoon. On kuitenkin ratkaisevaa, että on että yhtäältä ihmisiä, jotka ymmärtävät koko eläkealaa, joka eroaa vakuutus- ja pankkialasta, koska sillä on aivan omat erityispiirteensä ja omat riskinsä. Ja tietysti olen varmasti hyvässä asemassa voidakseni analysoida tätä, koska minulla on paljon kokemusta siitä, millä tavalla asetuksia sovelletaan, uusia asetuksia sovelletaan eläkerahastoihin ja myös EU-tasolla, mutta haluaisin käyttää hyväkseni tilaisuutta kertoakseni visioistani, joka koskee eläkkeitä ja eläkkeiden tulevaisuutta. Me kaikki tunnustamme toisen ja kolmannen pilarin eläkkeiden merkityksen markkinoilla. Ja on olemassa kysymys, jonka varmasti Esitätte Solvensi 2 eläkkeestä, sehän on toinen avainasia, joka on keskustelun aiheena. Uskon, että olen täysin avoin ja tämä ei ole käsittääkseni sellainen asia, josta kaikki ovat yhtä mieltä. Olen sitä mieltä, että koko eläkesääntelyssä on parantamisen varaa Euroopassa ja on olemassa alueita, kuten esimerkiksi hallinnointi, mitä tulee ja esimerkiksi työnantajien rooliin eri eläkejärjestelmissä ja eläkesääntelyyn, mitä tulee eläkkeiden turvallisuuteen, sitähän voidaan parantaa myös ja toivon voivani edesauttaa tätä ja tämä on teidän käsissänne komission ja neuvoston käsissä, mutta toivon kuitenkin, että voin olla avuksi näillä aloilla tulevaisuudessa. Uh, okay, thank you very much. Kiitos paljon. Seuraavana EPP nimissä tässä Nitras. E, ja byłem trzeci, ale, ale jestem drugi. Bardzo dziękuję. E, szanowny panie... Kiitos oikein paljon. On hienoa nähdä teidät ehdokkaana pääjohtajan tehtävään, koska minusta tuntuu, että teidän kokemuksenne takaa meille todella tärkeää osaamista. Mainitsitte koordinoinnin ja kansallisten viranomaisten verkottumisen. Niillähän on oma toimivaltaansa ja siksi haluaisin pyytää, että selvitätte, missä määrin näette, potentiaalia sille, että syntyy epävakautta alueellisilla markkinoilla, erityisesti kun ajatellaan vaatimuksia, jotta esitetään pääoman osalta, erityisesti Puolassa tämä on ongelma. Kun siellä saattaa olla vaikutuksena se, että syntyy epävakautta tietyn alueen markkinoilla. Siksi eurooppalainen valvonta on tärkeää. Kysyisin teidän kantaanne tähän haasteeseen. Kiitos oikein paljon, edustaja Nitras. Minusta tuntuu, että EIOPan rooli, koordinoiva rooli ja se, että toimitaan omien jäsenten suuntaan, on tärkeä rooli. Ei se mielestäni kuitenkaan tarkoita sitä, että alueelliselle valvojille syntyy ongelmia. Työnjaon mukaan alueellisilla valvontaviranomaisilla on työtehtävänä päivittäinen valvonta ja eurooppalainen taho koordinoi tätä työtä. Totta kai me vastaamme valvonnasta silloin, jos halutaan nähdä, onko täytäntöönpano toteutunut oikein, ja se on lisäarvo tässä prosessissa verrattuna aikaisempaan, kun komiteoilla ei tätä toimivaltaa ollut. Uudet pääomavaatimukset, joita tullaan täytäntöönpanemaan vakuutusalalla. Haluaisin Sano, että nyt mielestäni on tärkeää se, että otetaan tasapainoinen lähestymistapa, kun katsotaan mistä summista puhutaan. Varovainen lähestymistapa on tarpeen. Mielestäni on tärkeää katsoa ja uudelleen arvioida monimutkaisuutta. Se on tärkeää pienemmille ja keskisuurille maille – ei tämä sitä tarkoita, että meillä pitäisi olla kaksi eri järjestelmää. Kyllä yksi järjestelmä riittää mielestäni, mutta sopivat yksinkertaistamisen mahdollisuudet siinä prosessissa. Ja mahdollisuudet pienemmille ja keskisuurille yrityksille jatkaa toimintaansa, koska se on tärkeää EUn taloudelle. Tässä olen todella tiukkana. Kolmanneksi, ja tämä asia on jo tuloillaan, on siirtymä. Siirtymäkausi, sen pitää olla sopiva, jotta voidaan auttaa pieniä maita, pieniä yrityksiä. Ja samalla myöskin yksittäisiä valvontaviranomaisia yksittäisissä maissa siirtymäkausi, jotta voidaan toteuttaa solvenssijärjestelmää ilman keskeytystä tai häiriöitä – kuten mainitsitte. opalla on mielestäni tärkeä rooli tässä, kun huolehditaan kunnollisesta oikeasta täytäntöönpanosta. Esimerkiksi mielestäni pitäisi luoda johdonmukaiset valvontapuitteet Euroopassa. Ne ovat osoittautuneet arvokkaiksi aikaisemmin. Ja finanssialalla on tärkeää, että saadaan ensimmäiset aidot eurooppalaiset puitteet valvonnan osalta. On ihan eri, että on eurooppalaisia direktiivejä ja asetuksia, kun sitä katsotaan käytännön täytäntöönpanoa. Yhteiset valvonnan puitteet ovat erittäin tärkeät ja tämä on yksi suurimmista haasteista ja olen sitoutunut tähän haasteeseen. Kiitos D. ryhmän nimissä Lisa Ferreira. Obrigada por estar aqui. É um enorme prazer tê-lo. Kiitoksia läsnäolostanne. Meillä on suuri ilo ottaa teidät tänne vastaan. Kysymykseni liittyy seuraavaan asiaan. Onko totta, että henkilö, jolla on joku tehtävä, on mahdollisuus muokata tiettyjä toimintaa tapoja tulevaisuudessa. Näinhän, näinhän on ja tässä mielessä vakuutussektori on jännitteiden alainen väestörakenteen muutoksista johtuen, mutta on myös muita kansallisiin etuihin liittyviä paineita, esimerkiksi teollisuuden alan osakkeen omistajat kun suuri tuottavuus on tullut säännöksi. Jos teidän roolinne vahvistetaan, mikä rooli tulee olemaan kuluttajien etujen puolustamisessa verrattuna suuriin yrityksiin ja mitkä ovat ne kriittiset ehdot, budjetti, suurta ja mitkä, millä sektorilla tulee toimimaan? Vastaan englanniksi. Olette oikeassa siinä, että ensimmäinen henkilö, joka on tässä roolissa, on erittäin tärkeä. Hänellä on tietysti tärkeä sanottavansa, mitä tulee viranomaisen tulevaisuuteen. Olen sitä mieltä, että tämä rooli täytyy, sen täytyy täyttää sellainen ihminen, jo, jolla on visioita ja selkeästikin. Jos näin ei olisi omalla kohdallani, niin, niin en olisi koskaan hakenut tätä virkaa, vaan olisin pysynyt omassa maassani, enkä suinkaan olisi hakenut näin tärkeää virkaa. Olen todella sitä mieltä, että minulla on ne laadut, joita tämän projektin johtamiseen tarvitaan. Tietysti tämä on sellainen alue, jolla on erilaisia eriäviä intressejä, kansallisia erilaisia etuja. Olen oman urani omistanut yleiselle hyvälle, 20 vuotta valvontaan. Mitä tulee vakuutus- ja eläkerahastoihin, joten uskon todella tietäväni, mitä yleisen edun puoltaminen ja on. Mainitsitte sellaisia alueita, jotka ovat tose, todella lähellä sydäntäni. Kuluttajan suoja. Olen erittäin iloinen siitä, että parlamentilla on mahdollisuus lisätä tai tähän asetukseen myös kuluttajan suoja. Me kaikki tunnemme tietysti toissijaisuusperiaatteen, se on tietysti haaste, mutta uskon, että voidaan tehdä paljon asioita ja parantaa asioita Eurooppa-tasolla meiltä puuttuu eurooppalainen toiminta, mitä tulee kuluttajan suojaan vakuutus- ja eläkealan. Voimme varmasti esimerkiksi työskennellä yhdessä välikäsien kanssa teollisuuden kanssa, mitä tulee teollisuuden eri toimintatapoihin. Voimme esimerkiksi tehdä yrittää saada aikaan parhaita toimintaperiaatteita, mitä ilmoittamisvelvollisuuteen tulee. Tietysti ihmisillä pitää olla mahdollisuus saada kaikki mahdollinen tieto, informaatio, mutta monissa tilanteissa menneisyydessä olemme nähneet sen, että liikatieto tappaa kuluttajan. Meidän pitäisi työskennellä siten, että meillä olisi sellainen ilmoitusvelvollisuuskäytänne, joka on tosiaan avoin ja jossa tosiaan katsotaan tärkeitä seikkoja sopimuksissa, esimerkiksi mitä tulee eri vaaroihin, jotka liittyvät maksuihin ja ehtoihin. Euroopan tasolla voimme saada aikaan parhaat mahdolliset toimintatavat, jotta voisimme tällä tavalla todella parantaa kuluttajasuojaa. Ja mitä tulee ehtoihin, sopimusehtoihin, budjetti tietysti on erittäin tärkeä. Ja uskon, että viranomaisten budjetti kasvaa pyrkimystason, hankkeen pyrkimystason mukaan. Tietysti meidän on katsottava myös erilaisia budjettiavaimia, joita tässä asetuksessa on. Jotkut jäsenemme tulevat kokemaan suuria vaikeuksia esimerkiksi, mitä tulee 60 prosentin avaimen maksamiseen tulevina vuosina. Mutta jos meillä on hyvä talousarvio, niin se edellyttää myös hyviä ihmisiä, koska ihmiset todella ovat merkittäviä. Ja tosiaan odotan, että voisin palkata tosiaan kunnollisia, kelvollisia ihmisiä. The Aldi Group, Wolf Klintz. Äh, ryhmän nimissä Clintz. Me haluaisimme hyvin toimivat markkinat kaikilla sektoreilla, myös vakuutusalalla, eläkealalla. Tiedämme, että tällä alalla olemme kaukana siitä tilanteesta, joihin toivoisimme pääsevämme. Vielä epätasaisemmat olot olosuhteet meillä on, kun verrataan Yhdysvaltoihin. Näettekö teillä roolia siinä, että pitäisi ainakin pyrkiä pääsemään näistä eroista eteenpäin niin, että vakuutusalalla on pääsy reiluissa olosuhteissa myös Yhdysvaltain markkinoille. Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Klintz. Erittäin hyvä kysymys, totta kai. En haluaisi sanoa, että totta kai tämä hoidetaan heti Meillä on jo vuosien neuvottelut takana siitä, mitä yhdysvaltalaisten kanssa on puhuttu markkinoille pääsystä. Mutta nyt meillä on valtava mahdollisuus parantaa tilannetta. Solvensi kakkosen äikyolenssijärjestelmän jälkeen meillä on mahdollisuus nyt painostaa yhdysvaltalaisia ystäviämme. Minä sitoudun totta kai tekemään parhaani – jotta pääsen hyvään vuoropuheluun yhdysvaltalaisten kanssa. Mielestäni ainutlaatuista on päästä konvergenssin kautta eteenpäin. Ei tämä tarkoita sitä, että myydään Solvensi 2 amerikkalaisille, kun amerikkalaiset sitä ei aivan varmasti osta. Se on ihan selvää. Mutta vuoropuhelun mahdollisuus meillä on. Voimme katsoa eri sääntelyä järjestelmän osia, pääomavaatimus ja muut osatekijät. Valvontakysymyksissä olisi mahdotonta saada tasavertaiset olot yhdysvaltalaisten kanssa näissä oloissa. Ja se on sanottava ihan selkeästi. Minä pyrin tekemään tätä työtä mahdollisimman selkeästi, avoimesti ja samalla tiukkana yhdessä kollegoiden kanssa. Mielestäni meillä on tässä nyt mahdollisuus. Muut maailman maat tulevat meidän suuntaamme, kun puhutaan valvonnasta vakuutusalalla. Ja varmasti yhdysvaltalaiset voivat lähentyä meitä myös. Kiitos. Kiitos. Kolmas kierros. EPP-ryhmän nimissä Gay Mitchell. Chairman, um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kaksi kysymystä, myös seurantakysymyksen siitä, mitä Wolf Klintz kysyi. Mitä tulee tähän tasaiseen pelikenttään ja kuluttajan suojaan? Jossakin maissa, myös omassani, on ollut sosiaalisia kumppanuuksia, jotka ovat tuottaneet erittäin hyviä asioita. Mitä tulee AY-järjestöihin ja eri kansalaisjärjestöihin ja niin edelleen. Ja hallitus ei välttämättä ollut edustettuna niiden joukossa, jotka saivat osan tästä kaakusta. Kun sanoitte, että haluatte asettaa kuluttajan agendan huipulle, niin varmasti ette pysty tässä toimimaan toisaalta sijaisuusperiaatetta vastaan. Kuitenkin joskus parlamentti saattaa esittää kysymyksiä teille tästä tasaisesta pelikentästä. Mutta mitä sitten tulee lisäarvoon ja täytäntöönpanoon? Jos tämä täytäntöönpano ei toimi, mitä aiotte silloin tehdä ja minkälaisia sanktiomahdollisuuksia teillä on? Kiitos. Much, Mr. Mitchell. Um, of course. Kiitos oikein paljon, edustaja Mitchell. Tietenkin kulut opettajilla pitää olla oma äänensä. Ja mielestäni asetuksessa on tähän selkeä vastaus. Siinä sanotaan, että kuluttajilla pitää olla sidosryhmien paneeleissa riittävä edustus. Viranomaisilla on kaksi sidosryhmäpaneelia, yksi vakuutusalan, yksi eläkeala varten. Tärkeää on mielestäni huolehtia siitä, että saadaan kuluttajien edustajia molempiin paneelin niin, että voidaan kuulla kuluttajien huolia. Samalla on etuna se, että saadaan kuluttajien edustajia mukaan, jotta voidaan saada tietoa esimerkiksi siitä, mitä trendejä markkinoilla on, mitkä ovat kuluttajien huolenaiheet eri maissa, minkälaisia tuotteita kuluttajat haluaisivat, miten saataisiin enemmän avoimuutta – ja mitkä tuotteet saattaisivat kuluttajien mielestä olla ongelmallisia tulevaisuudessa. Joten sidosryhmäpaneeli ei ole mielestäni mitenkään passiivisessa roolissa, vaan aktiivisessa roolissa. Ja siellä kuluttajien edustajien rooli on hyvin merkittävä. Totta kai subsidiariteetti on tässä mukana, sen mainitsin, mutta minulla olisi selkeä strategia – se, että todella kuluttajansuoja on kaikkein tärkein asia. Siitä haluan huolehtia. Me voimme tehdä paljon. Voimme esimerkiksi analysoida parhaita käytänteitä siitä, mitä tietoa pitää antaa. Voimme analysoida eri tavoin Euroopan markkinoita niin, että kuluttajien edut otetaan huomioon. Ja totta kai voi raportoida teille. Aina olen käytettävissänne voin tulla parlamenttiin ja totta kai keskustella teidän kanssanne näistä aiheista. Täytäntöönpanosta. Tämä on ala, jolla eurooppalaisten valvontaviranomaisten on todella merkittävästi vaikutettava. Me tarvitsemme omia resursseja, jotta voimme tarkistaa täytäntöönpanoa, joka toteutuu valvontaviranomaisten toiminnasta jäsenvaltioissa. Vertaisvalvonta on yksi asia, mutta meidän pitää tarkastella eri asetusten täytäntöönpanoja. ja minä varmasti annan tälle työsaralle riittävän huomioni. Kiitos paljon. SED-ryhmän nimissä Ulle Ludvigsson för ordet, ordförande. Kiitos. Voin sanoa, että kuulen joitakin häiritseviä signaaleja, mitä tulee uuteen viranomaiseen, ja vaikuttaa siltä, että se ei voi niin hyvin kuin sen pitäisi. Siksi haluaisin ottaa esille kaksi kysymystä. Toinen, ensimmäinen koskee siis suurimmat haasteet silloin, kun viranomaisten on toimittava sataprosenttisesti, eli täytettävä tehtävänsä, niin se on ongelma. Ja sitten toinen kysymys. On ollut tiettyjä epäselvyyksiä siitä, kuinka suuret talousarviot ja henkilöstöresurssit nämä uudet viranomaiset tarvitsevat. Miten te suhtaudutte niihin resursseihin, joita ei EIOPalla on? ovatko ne riittäviä, jotta tämä viranomainen voisi täyttää tehtävänsä, koska kun meillä on viranomainen, niin silloinhan sen täytyy tietysti täyttää ne tehtävät, jotka se on asetettu täyttämään. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Ludvigson. Um... Kiitos, herra Ludvigson. Mainitsinkin jo joitakin tärkeitä tekijöitä mitä tulee näiden viranomaisten toiminnan alkuvaiheeseen. Se, että meillä on hyvä ja vankka hallinnointijärjestelmä, niin se on myös avain. Ja myös sillä kulttuuri erolle, joka on saatava aikaan. Mielestäni kaikki tämä on tehty kuluneina kuukausina ja sitä jatketaan myös tämän vuoden ensimmäiseen kuukausien aikana. Mitä talousarvioon tulee, niin minä olisin pitänyt parempana sitä, että olisi ollut oma riippumaton otsakkeensa talousarviossa, jota, joka ei olisi ollut osa EU-komission yleistalousarviota, mutta meidän on työskenneltävä niiden varojen puitteissa, jotka meillä on. Jos kysytte, onko teillä varo, varaa kaikkeen siihen, mitä teillä on tehtävä listallanne alussa – alusta alkaen, niin sanoisin kyllä. Meidän on tietysti saatava aikaan tärkeysjärjestys niiden varojen mukaan, jotka meillä on, mutta toivon myös, että voimme saada tämmöisen askel askeleelta lisään budjettiimme niin, että voimme, saada, voimme täyttää tosiaan hyvin kunnianhimoisen hankkeen. Me kaikkihan tiedämme, että se on sellainen. Mitä sitten tulee tulevaisuuden pyrkimyksiin, niin tietysti budjetin on kuljettava käsi kädessä näiden kanssa. Huolenaiheeni on se, että priorisointimme ovat oikealla tasolla niiden varojen mukaan, jotka meillä on, ja sitten toimia proaktiivisesti niin, että voimme askel, askeleelta lisätä määrärahojamme, ja tietysti luotan siihen, että te autatte meitä. Uh, and now... Paljon kiitoksia. Jälleen EPP-ryhmän nimissä Astrid Lölling. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ehdokas. Seuraavassa täysistunnossamme Strasbourgissa Euroopan parlamentissa äänestetään mietinnössä, joka käsittelee komission vihreää kirjaa, jonka aiheena on eläkkeiden, kestävät eläkkeet, sustainable pensions tai jotain sinne päin. Kahdessa tuo valtu, vastuuvaliokunnassa erimielisyydet ovat suuria, kun ajatellaan esimerkiksi eläkkeiden siirrettävyyttä toisen pilarin kohdalla erityisesti saksalaiset kollegat, jotkut heistä uskovat, että näiden eläkkeiden siirrettävyys vaarantaisi heidän oman järjestelmänsä. Täällä on myös erimielisyyksiä siitä, pitäisikö ottaa mukaan sosiaaliturvan finanssitilanne, kun lasketaan Maastrichtin kriteerejä ja erityisesti alijäämää, niin kuin nykyisessä vakaussopimuksessa sanotaan Luxemburgissa, Luxemburgissa esimerkiksi meillä on ylijäämää yleisessä eläkejärjestelmässä ja sen myötä siellä on vain 1,4 prosenttia liemää muulla lasku tavalla oltaisiin ne neljässä prosentissa eri saatu. Haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on tähän. Kolmas kysymys. Meillä on Solvenssi 2 ja nyt meille tulee tämä teidän viranomaisenne. You've had... Anteeksi Astrid, mutta olet ylittänyt puheajan. Tarvitaanko vielä lisätakuita järjestelmään? Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Luling. Euh, Rova yritän vastata kysymyksiinne. Mitä eläkkeisiin tulee? Ja olen jo sanonutkin mielipiteen, niin olen sitä mieltä, että mitä sosiaalijärjestelmien kehitykseen tulee Euroopassa, tiedämme kaikki, että pitäisi olla rooli julkisille järjestelmille, mutta myös yksityisille eläkkeille. Ja uskon todella, että tämä on mahdollista. Siis se, että on sellaiset puitteet, kehikset, eläketurva turvalle Euroopassa niin, että voisimme tällä tavalla saada aikaan enemmän lisäarvoa kuin se minimi, jota meillä on nykyään se ei merkitse sitä, että voisimme harmonisoida maksimissamme tai voisimme saada maksimiharmonisointia, mutta kysymys on siitä, että työskentelemme kuluttajien hyväksi. Mainitsitte toisenkin asian, eläkkeiden siirrettävyys. Tämän pitäisi olla tärkeä elementti, olipa kysymys mistä eläkejärjestelmästä tahansa. Olen hyvin tietoinen siitä, että tämä on poliittinen keskustelu, jota Euroopassa käydään – ja menneisyydessä on yritetty selvittää nämä vaikeudet niin, että voisimme saada yhteiseurooppalaisen lähestymistavan aikaan. Valitettavasti tämä ei ole ollut mahdollista. Tämä on semmoinen poliittinen päätös, joka on viime kädessä tehtävä. Mielestäni tämä on tärkeä elementti koko eläkejärjestelmässä. Jos katsotaan koko taloutta, ja sitä, että meidän on luotava työpaikkoja ja niin edelleen, niin tämä eläkkeiden siirrettävyys tulee olemaan tärkeä elementti. Toinen asia, josta on tärke- josta on tärkeää keskustella eläkealalla, on siis eläkkeiden tulevaisuus vaatii tasapainoa kahden asian välillä, yhtäältä turvan ja toiselta sen välillä, että tähän, näihin järjestelmiin on varaa ei ole mitään, siis lounas ei ole koskaan ilmainen. Turva maksaa, joten meillä täytyy olla kunnon tasapaino näiden siis järjestelmien välillä niin, että on, meillä on varaa järjestelmiin ja sitten on olemassa turva. Parempi riskinjako jäsenten, edunsaajien ja rahoitusmarkkinoiden välillä. Rahoitusmarkkinoidenkin on tarjottava parempia ratkaisuja mitä eläketurvaan Euroopassa tulee. Thank you very much. I... Kiitos oikein paljon. Minusta tuntuu, että meillä on aika kuunnella yksi kysymys vielä Alden vuoro nyt. Ramon Tremosa. Well, I, I would like to, to... Minä haluaisin käyttää minuuttini mieluummin pankkiviranomaisen osa, kuultaessa, koska teen työtä enemmän sillä lailla. Mutta jos Pascal voi esittää kysymyksen. <laughs> Loistavaa, kiitos. Thank you. je, je voulais utiliser la... No niin, haluaisin käyttää tämän minuutin esittääkseni kysymyksen, joka esitettiin myös ehdokkaalle, joka oli täällä teitä ennen ESMA-viranomaista varten. Voisitteko te sitoutua hänen laillaan siihen, että julkaisitte eh, pöytäkirjat kokouksista, joita pidätte teollisuuden edustajien kanssa, niin kuin CFCT Yhdysvalloissa on sitoutunut, niin että, jul- että yleisö ja parlamentin jäsenet voisivat eh, täsmällisesti tietää, millaista vuoropuhelua teillä on teollisuuden edustajien kanssa. Merci beaucoup, monsieur Kiitos, herra Confin. Meidän on tietysti kunnioitettava asetusta, joka sitoo meitä. Siinä on jo otettu huomioon se, että kaikki keskustelut ja mielipiteet, joita sidosryhmien paneeli, jossa teollisuus on edustettuna, kaikki tämä tullaan julkaisemaan ja se tulee olemaan yleisön, suuren yleisön käytössä – Tietysti työssäni niin meillä tulee olemaan sekä virallisia että epävirallisia keskusteluja kaikkien sidosryhmien kanssa. Minä uskon avoimuuteen ja uskon todella, että on olemassa lisäarvoa siinä, että ollaan avoimia kaikkien sidosryhmien suuntaan. Jos tämä on okei, okay, mitä asetukseen tulee, niin ei minulla ole mitään ongelmia sen suhteen, että julkaisemme nämä pöytäkirjat käyn täällä kertomassa, keskustelemassa kanssanne, olen avoin ja otan huomioon eri sidosryhmien mielipiteet. Tässä on tietysti kysymys sellaisesta asiasta, että teollisuuden mielipiteet, ei, siellä pitää olla myös oma mandaattinsa niiden julkaisemiseksi. Oh. Haluatteko kysyä, miksi Tämä teollisuuden alan pitäisi voida julkaista. Minä siis sanoin, että jos epävirallisia keskusteluita käydään viranomaisen ja tämän teollisuuden alan välillä, niin hyvä menettelytapa kahden ihmisen välillä on se, että julkaistaan, jos molemmille osapuolille se sopii, totta kai. Minä olisin enemmän avoimuuden puolella, totta kai. En näe tässä salailun tarvetta. Jos se asetuksen mukaan on sopivaa, niin minä toimisin avoimesti ja julkaisisin kaiken tiedon, mitä näin jaetaan. Ei tietenkään luottamuksellista tietoa. Sitä ei tietenkään voida julkaista, mutta keskustelut ja mielipiteet, ei siinä ole mitään ongelmaa. Selvä, kiitos oikein paljon. Tähän päättyi tämä kuulemistilaisuus. Oikein paljon kiitoksia siitä, että noudatitte aikataulua. Saimme yhden ylimääräisen kysymyksen jälleen mukaan. Te voitte nyt lähteä. Gabriel siis. Pyydän, että muut jäävät tänne, kun meillä on vielä kolmas kuulemistilaisuus. Pari minuuttia taukoa, sitten palaamme työn pariin. Kiitos. Okay, everybody, if you could resume your... No, no niin, pyytäisin kaikkia istutumaan jälleen paikoille. No, siis Andrea Onvia. Okay, we are, we are now proceeding. No niin, nyt siirrymme kolmanteen viimeiseen kuulemiseen. Me kuulemme Andrea Eria hän on ehdolla Euroopan pankkiviranomaisen pääjohtajaksi. Muistuttaisin jälleen toimintatavoistamme, kun täällä on uusia läsnä. Ensin kuulemme ehdokkaan alustuksen viisi minuuttia, sitten kysymykset ja vastaukset. Poliittisen vuoropuhelun hengessä minuutti kommentti yksinkertaista kysymystä varten, ei monimutkaista. Ja vastaukset noin kolmessa ja puolessa minuutissa, viiden minuutin mallin mukaan siis jokaista kysymystä ja vastausta varten. Tämä on toiminut tähän mennessä melko hyvin. Pitämättä puheitta voin antaa Andrealle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, good morning. Kiitos ja hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Mitä tulee uuteen sääntelyviranomaiseen, sen perustaminen merkitsee hyvin su- suurta muutosta koko institutionaaliseen rakenteeseen ja olen hyvin selke- selvillä siitä, että on halutaan saada aikaan integroidumpaa sääntelytoimintaa. Mitä tulee valvontakäytänteihin, sääntelykäytänteihin, niin mitä tulee aikaan ennen 2007, eli pari kuukautta ennen kriisiä, niin silloin julkaistiin tutkimus, jossa oltiin katsottu sitä edistystä, mitä oltiin saatu aikaan ja eri vanhojen sidosryhmien kesken. Ja jotkut tämän valiokunnan jäsenet osallistuivat tähän. Tämä oli totuuden hetki, koska suurin osa niistä, jotka osallistuivat tähän tutkimukseen, ylistivät EBAa ja kaikki markkinaosapuolet sanoivat, että he eivät olleet nähneet mitään suurta vaikutusta siitä, millä tavalla meidän toimintamme vaikutti kansallisiin valvontaviranomaisiin. Kun kriisi sitten alkoi, niin mitä valvontatoiminnan vaikutukseen tulee, niin se oli tietysti enemmän huomattavissa – vaikka toiminta oli kansalliselta pohjalta. Me saimme kuitenkin, tai virasto sai kuitenkin aikaan innovatiivisia muutoksia. Mitä pankkiviranomaiseen tulee, niin sillä on suuremmat toimivaltuudet ja on varmistettava, että näitä toimivaltuuksia käytetään, jotta saataisiin aikaan tarvittavaa kehitystä. Ja tiedän, että tämä on yksi suurista haasteista. Odotukset ovat hyvin korkealla mitä tulee, vaikka on olemassa vaikeuksia ja ristiriitaisia etuja. Mitä sitten pääjohtajan virkaan tulee, niin minä haluaisin saada aikaan todella eurooppalaisen näkemyksen valvonta- ja sääntelytoimista. Mitä tulee SEPSiin, EBAan, Euroopan pankkiviranomaiseen, niin haluaisin esittää joitakin olen erittäin iloinen niistä ehdotuksista, joita on tehty lainsäädäntöpuitteissa. Mitä tulee unionin, unionin siis olen vakuuttunut siitä, että uudet institutionaaliset kehykset tulevat olemaan menestyneitä, menestyksikäitä, jos kansalliset viranomaiset hyväksyvät ne. tulee tietysti todennäköisesti syntymään enemmän ristiriitoja. Me emme halua aikaan konsensusta viraston toiminnan kustannuksella, mutta uudet kehykset kuitenkin antavat työvälineet, joilla näitä ristiriitoja voidaan hallinnoida. Meidän tehtävämme ovat hyvin laajat ja meidän on asetettava selvät prioriteettimme ja otettava tässä huomioon sidosryhmät. E- ensimmäinen painopistealue tulee olemaan eurooppalaisen stressitestin menestys. Koska pankit toimivat vielä haavoittuvilla markkinoilla, meidän on varmistettava se, että ne pystyvät selviytymään tulevista vakavista sokeista ja että ne ovat myös asianmukaisten korjaavien toimien kohteena. Ja on saatava aikaan yksi pohjoisma- eurooppalainen eurooppalainen sääntö, ohjesääntö. Ja tässä oli kysymys siis pankkien pääomasta, äh, vakavaraisuudesta ja niin edelleen. Kaikki nämä alueet ovat sellaisia, joilla on vältettävä kaikkia sääntelykilpailua. Herra Garcia Margallion mietinnössä, jossa puhuttiin viranomaisen perustamisesta, puhuttiin siitä, että valvonta toiminta olisi ja Meidän pitäisi saada kehittää edelleen näitä valvontatehtäviä. Meidän on myös tehtävä tämän viranomaisen rooli ymmärrettäväksi loppukäyttäjien keskuudessa. Haluaisin lopussa sanoa, että minä haluan todella korostaa sääntelyviranomaisten riippumattomuutta teollisuudesta niin, että ja, ja myös riippumattomuudesta Euroopan toimielimistä niin, että muut julkisen politiikan tavoitteet eivät vaikuttaisi kielteisesti politiikaamme. Olen myös erittäin hyvin tietoinen siitä, mitä riippuvuuteen tulee, että siinä sitten Tulosvastuullisuus on kolikon toinen puoli. Haluaisin vakuuttaa tälle valiokunnalle, että olisi välttämätöntä, että meillä olisi tai käyttäisimme yhä useammin muodollisia viestintäkanavia. Me haluan kiittää teitä huomiosta ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Siirrymme heti kysymyksiin. Ensimmäisenä EPPn puolesta Kavalts. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Herra Enri ja teidän CVn oli mielenkiintoinen ja nyt johdatte Banca d'Italian osastoa vielä Roomassa tällä hetkellä. Ja minä haluaisin esittää kysymyksen koordinaattorimme Jean-Paul Gossesson kysynyt tätä kahdelta muulta ehdokkaalta tänään. Vähän puhuittekin jo siitä, mutta miten haluatte todella huolehtia viranomaisemme ne todellisesta riippumattomuudesta? Ja ennen kaikkea, miten täytäntöönpanossa on riittävästi voimaa myös suhteessa kansallisiin valvontaviranomaisiin, joilla on oma toimivaltansa. Meitä parlamentissa tietenkin erityisesti kiinnostaisi, kun sanoitte, että haluatte aktiivista vuoropuhelua kanssamme. Saisimmeko kuulla vähän enemmän yksityiskohtia siitä, mitä teillä oli tässä yhteydessä mielessä? Kiitos. Kiitos. Kyllä, riippumattomuus on ratkaisevan tärkeä. Riippumattomuus kansallisista viranomaisista on hyvin monimutkainen kysymys myös, koska tämän pitää toimia järjestelmänä, jossa kansalliset valvontaviranomaiset ovat mukana tämän viranomaisen toiminnassa, mutta kun keskustelin valvontaviranomaisten neuvoston kuulemisessa, jos katsotaan SEBSin neuvotteluhuonetta, niin siellä ne oli viranomaisen nimi ja lippu siellä – Joten vaikka hallintoneuvostoon valitaan kansalliset viranomaisen pääjohtajat, mutta he toimivat eurooppalaisen viranomaisen hallintoneuvostossa näin ja heidän etujen pitäisi juuri liittyä Eurooppaan. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan tulevia kokouksia. Lisäksi pitää todella pyytää meitä ajamaan tätä työtä eteenpäin. CBSssä usein tehtiin työtä asiantuntijaryhmien kautta, eli tekniset asiantuntijat valmistelivat teknistä työtä, tekniset asiantuntijat ovat usein erittäin vahvasti vastaan uudistuksia, koska eivät halua tehdä asioita toisin kuin aikaisemmin. Ne eivät ole hierarkiassa kovin ylhäällä näissä järjestöissä. Joten kun nämä asiat saadaan pöydälle, niin nämä poliittiset kysymykset eivät ole siellä oikeastaan mukana enää. Joten jäsenten on kannettava vastuunsa huolehdittava siitä, että toimitaan eurooppalaisesti ja saadaan aikaan muutosta myös kansallisessa valvontaviranomaisessa. Totta kai. Minä kasvoin Italian pankissa ajattelemaan keskuspankissa riippumattomuutta, kuten tiedätte – se pitää hyvin tärkeänä riippumattomuutta, joten arvostan riippumattomuutta kovasti, että voidaan tehdä päätökset riippumattomasti ja arvioida, mikä on todella julkisen edun mukaista. Mä on sanottava, että totta kai jo menneisyydessä olen ollut sellaisessa tilanteessa, ja CBS, että ristiriita syntyy kansallisten etujen kanssa – myöskin Italian keskuspankki, kun olin Euroopan keskuspankissa tai CBSssä. Mutta voin sanoa, että koskaan Italian keskuspankki ei painostanut minua, jotta jättäisin jotain kansallista toimintalinjaa. Koskaan en ole antanut periksi kansalliselle kannalle, jos olin vakuuttunut sitä, että eurooppalainen etu oli toisenlainen. Ja lopulta suhteet parlamenttiin. Totta kai asetuksessa on paljon välineitä, voitte ottaa yhteyden minuun koska tahansa ja varmasti tulen keskustelemaan kanssanne. Mutta haluan sanoa myös, että pankkiviranomaisen työn avointa seurattavaa. Kun sääntöjä suunnitellaan uusia asioita, julkisia kuulemisia asiakirjoja nettisivuille, joten tässä yhteydessä uudenlainen avoin vuoropuhelu olisi tervetullutta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. SD-ryhmän nimissä Sanchez Peseira. Sí, muchas gracias. Eh, quisiera yo también darle la... Kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi teidät tähän valiokuntaan ensimmäistä kertaa Meillä on nyt eurooppalaisen va- viranomaisiin ehdokkaita kuultavana ja tämä on aivan perustavaa laatua oleva harjoitus. Sanoitte, että olette tietoisia parlamentin roolista tässä prosessissa. Haluamme myös, että on olemassa eurooppalaista lainsäädäntöä. Meille on erittäin tärkeä asia johtajuus. Johtajuus on keskeistä toimielimen liikkeelle saamiseksi. Meidän on saatava todellista, tehokasta johtajuutta, niin se merkitsee, että asiat onnistuvat ja se merkitsee, että kaikki mikä on tarpeen on mahdollista. Luotamme teihin suuresti tämän elimen alulle panemisessa. Aivan pian tämän uuden elimen on paneuduttava näihin stressitesteihin. Tehän tiedätte, että aiemmin tehdyt stressitestit olivat ongelmallisia. Nyt on taattava, että tilanne muuttuu. Haluaisin, että pohtisitte sitä, mikä meni pieleen ja kuinka onnistumme siinä, että tulevaisuudessa ne onnistuisivat paremmin. Olen oikein tyytyväinen ansioluetteluun olette tehneet työtä syklin myönteisistä hankkeista ja muista hanke- hankkeista Kiitoksia. Thank you very much, Mr. President, for this question. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä, Elustra Seido. Olen kanssani samaa mieltä. Minun on osoitettava johtajuutta Euroopan tasolla tällä alalla. Minusta johtajuudessa tällä alalla on keskeistä se, että osoitetaan sitoutumista eurooppalaisiin etuihin. Minä olen tehnyt työtä tällaisessa komiteaympäristössä ja vahvuutta syntyy siitä, että sitoudutaan eurooppalaisiin etuihin ja kaikki ymmärtävät, että sitoudutaan – eurooppalaisiin etuihin. Ja silloin ei synny niin ristiriitaa kansallisten etujen kanssa. Minusta tuntuu, että eurooppalaisessa viranomaisessa pystyisin tällaista johtajuutta osoittamaan, mutta aivan totta, ensimmäinen viranomaisen tehtävä on tämä pankkien stressitesti. be a very delicate exercise. Um, Stressitestit on hankala tehtävä. Stressitestit ehkä antavat tietyt tulokset ja sitten markkinoiden kehitys lähiviikkoina ja kuukausina jota siihen, että stressitestin tulokset voidaan kyseenalaistaa. Esimerkiksi tuoreimmassa tapauksessa viime kesän sepsin stressitestit. Senaariot olivat melko synkät ja EKP ennusti 5 prosenttia, Yhdysvalloissa 15 prosenttia, joten melko tiukka tulevaisuuden näkymä. No se ei toteutunut, mutta saattaisi ihan jossain maissa olla sellaisia – kehityksen kulkuja, jotka ovat tiukempia ja hankalampia kuin mitä stressitestissä on ajateltu, kuten Irlannissa kävi. Tässä tulee kyseeseen myöskin se, että lähinnä katsottiin luottoriskiä, ei muita puolia – Tänä vuonna tämän hyvin tiedostan joudumme huolehtimaan siitä, että tämä harjoitus on uskottavampi, toteutuu paremmin. Miten? Sanoisin, että ehkä neljällä alalla pyrkisin samankaan muutoksen verrattuna kahteen aikaisempaan vuoteen. Mandaatti viime vuonna ei ole tarkoitus esittää sitä julkisesti. Sen piti olla sisäinen valvonta harjoitus. Tänä vuonna tiedämme, että julkisesta tiedotuksestakin huolehditaan. Meidän pitää katsoa, mitä odotuksia markkinoiden eri toimijoilla on analysoilla, luottoluokituslaitoksilla. Toisaalta skenaarioiden pitää olla tiukemmat kuin viime vuonna ja kolmas hyvin hankala tehtävä on johdonmukaisuus. Meidän on huolehdittava siitä, että vertais arvio <laughs> toteutuu. Eri pankit voivat antaa hyvin erilaisia tuloksia, vaikka salkku olisi samantyyppinen, eli johdonmukaisuus. Fourth area is liquidity. Liquid- Neljänneksi vakavaraisuus. Se on hyvin hankalaa kun samaan stressitestiin ei voida ottaa molempia tekijöitä mukaan. Tarvitsemme eri harjoituksen vakavaraisuudesta, jotta voidaan huolehtia siitä, että tämäkin asia on katettu. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minä kirjoitan tässä valtavasti mustiinpanoja, mutta Alderyhmän nimissä Silvi Goulart. Bonjour, monsieur Henria. Hyvää päivää, herra Henria viittasi, että tämä Thomas on varmaankin olette surullisempi kuin minä, kun ette voineet muistella tätä tilannetta, mutta hän on tehnyt niin paljon työtä tämän asian parissa, että on hyvä muistaa hänet aina. Hänellä oli formula, josta pidin paljon. Hän kutsui neuvostoa nationalismi kartelliksi, Mitä aiotte tehdä toimessanne silloin, kun jäsenvaltiot ja että tämä koskee erityisesti teitä, vaikka esitin kysymyksen myös majorille. Mehän olemme nähneet jäsenvaltiot näissä kysymyksissä, ne eivät halua ainakaan kaikki hyvin integroitua eurooppalaista tehokasta valvontaa, koska se, se tulee haittaamaan niiden suhteita pankkisektorin kanssa ja se sotkee joitakin näistä. Se, se, he eivät ole piilottaa tietysti asioita. Tämä artikla 23, joka koskee teidän viranomaisen asettamaa superlukkoa, jos teidän on jo tehtävä päätöksiä, joilla on budjettivaikutuksia jäsenvaltioille hyvin raskaitakin sellaisia, niin mitä aiotte tehdä? Well, first I would say that... Uh... Ensiksi haluaisin sanoa no, kiitos ensiksi kysymyksestänne. Ja ystävällistä viittauksesta siihen työhön, jota tämä Padoaski jopa on tehnyt, koska se tietysti tulee olemaan osviittana siinä työssä, jota viranomaisen on tehtävä. Mitä kansallisiin etuihin tulee, niin ensiksikin olemme siirtymästä tämmöisestä konseksuksesta tai yksimielisyydestä sellaiseen asetelmaan, jossa äänestetään ja jos monissa tapauksissa henkilöt joutuvat ottamaan vastuun, eli yksi käsi, yksi ääni, ja tällä voidaan saada aikaan eurooppalaisempi rakente, rakennelma ja tällä tavalla ihmiset pöydän ympärillä oppivat, että heillä on velvollisuus työskennellä Euroopan etujen eteen. Toiseksi on olemassa toinenkin suuri ero. Nyt on sitten olemassa toimivaltuuksia viranomaisella sellaisia, joita ei aikaisemmin ollut, joten täytyy olla aivan selvää, että nämä valtuudet, niitä tullaan käyttämään. On kolme aluetta myös parlamentin työn ansiosta, jolla viranomaisella on tällainen korkein valta, mitä tulee kansallisten viranomaisten päätöksiin. Uskon, että ei tule olemaan tarvetta käyttää niitä usein, mutta se tosiseikka, että nämä valtuudet, toimivalta, tämä toimivalta on olemassa, niin se antaa enemmän voimaa eurooppalaiselle näkökulmalle niin, että voidaan välttää tällaiset kansalliset estävät edut, intressit, jotta voitaisiin saada aikaan edistystä. Mitä tulee sitten siihen, että kansallisviranomais vastaa kansallisviranomaisten huolenaiheeseen. Ehkä tässä puhutte verolausekkeesta. Se, mikä on tärkeää, on se, että viranomainen toimii, aivan kuten tällaista lauseketta ei olisikaan. Meidän on ensiksi päätettävä, parhaiden, parhaan eurooppalaisen edun mukaisesti. Saattaa olla tietysti sellaisia tapauksia, joissa jäsenvaltio on sitä mieltä, että me puutumme kansalliseen suverenisuuteen ja on hyvä, että on olemassa tässä institutionaalisessa kehyksessä sellainen työväline, joka antaa mahdollisuuden ottaa tämän asia esiin. Ja että on asianmukainen prosessi eikä ole kysymys pelkästään siitä, että painostetaan käytävillä niin, että tällä tavalla luovuttaisiin tai er- erkaannuttaisiin alkuperäisestä päätöksestä. Tärkeää on se, ja mielestäni parlamentti teki hyvää työtä, kun tästä, tätä vältettiin. Mitä tulee valvontaan, kaikella tällä tietysti on olemassa tietty verovaikutus, siis on kysymys kriisin välttämisestä ja siitä, että vältetään kriisejä veronmaksajille. Tärkeää on se, että on hyvin määritelty ja hyvin perusteltu syy kansallisten huolenaiheiden takana. Ei pelkästään se, että tässä on kysymys kansallisesta valvonnasta. Thank you very much. Now on behalf of Greece. Gigo. Kiitos oikein paljon Sven Gigo. So, welcome as well. Tervetuloa myös meidän puolestamme. Ensin haluaisin sanoa, että pidän hyvänä vahvaa Eurooppa-henkeä, jonka tuotte täällä esiin. Se on miellyttävä ero. Olemme kuulleet täällä myös toisenlaista. Toiseksi. Haluaisin mielelläni kuulla, miten haluatte käyttää toimivaltaa kahdella alalla. Miten haluatte turvata sen, että taseen ulkopuolinen osa pankkien osalta otetaan jatkuvan valvonnan alle? Usein tässä viitataan tällaisen pankkien vaario toimintaan. Miten voitte johdonmukaisesti huolehtia siitä, että valvonta toimii myös tällä alalla. Ja sitten kuluttajasuoja. Miten haluatte huolehtia siitä, että pankit toimivat paremmin, kun pankit neuvovat kuluttajia ja myyvät kuluttajille tuotteita? Kiitos oikein paljon kysymyksestä. Edustaja Gigol Te viittasitte kahteen hyvin hankalaan alaan. Taseen ulkopuoliset asiat. Sanoisin, että se, että päästään johdonmukaisesti kohtelemaan rakenteellisia laitustuotteita ennen kriisi ja siinä syntyi suuria ongelmia. Hyvin tiedostan sen, että suuria eroja oli siinä, miten nämä asiat hoidettiin Euroopassakin kautta jäsenvaltioiden. Tämä ei ole suoranaisesti valvovan viranomaisen tehtävä, kun suurin osa liittyy tilinpitosääntöihin. Minä ymmärtäisin tilinpitosäännöt niin, että suurin osa näistä toimista olisi pitänyt saada konsolidoitua ja näin saatava toimivaltaisen viranomaisen valvovan silmän alle. Joten valvovalla viranomaisella voi olla tässä roolinsa. Ihan tärkeää on tosiaan viitata tuohon varjopankkitoimintaan. Nämä pankkien valvontavaatimukset ovat esillä G20-uudistuksessa, jotka hyväksyttiin joulukuussa. Jos meillä on tiukemmat vaatimukset pankkien osalta, niin voimme ehkä saada aikaan sen, että riskit siirretään muille aloille finanssimarkkinoille, joilla valvonta ei toimi niin hyvin, joten tärkeää olisi huolehtia siitä, että saadaan aikaan kattava näkemys siitä, miten – puututaan tuohon riskin siirtämiseen toisaalle. Minä ainakin toivoisin, että tämä tulisi Euroopan järjestelmäriskikomitean pöydälle. Minä ainakin pyrkisin huolehtimaan siitä. Jos riski on, niin ne tahot, jotka antavat taustatukea, likviditeettiä, ovat aina pankit. Eli konsolidointi on keskeinen kysymys se, miten valvonta toimii ja miten voidaan huolehtia siitä, että järjestelmän riskiä aiheuttavat tekijät, jotka voivat antaa hanttaa pankeille, ovat valvonnan alaisia. Tämä on toinen tärkeä huolenaihe. Sitä on huolehdittava. Kuluttajan suoja, tärkeä myös. CBS ei oikeastaan koskaan toiminut tällä alalla menneisyydessä. Meillä on väliaikainen Euroopan pankkiviranomaisen työohjelma. Siinä ei ole kuluttajasuojaa, joten hallintoneuvostolle pitäisi ehdottaa tätä työsarkaa. En voisi minä ehdottaa, että työtä tehtäisiin jollain alalla, ei toisella, mutta henkilökohtaisesti voisi kertoa mielipiteeni siitä, mitä mielestäni pitäisi tehdä. Komissio tekee työtä joillain aloilla. On tärkeää, että EBAsta saadaan myös tukea – vastuullinen luotonanto esimerkkinä, mutta kansallisesta kokemuksestani ajattelen myös niitä komission asiakirjoissa on, niin yhdellä alalla, jolla haluaisin edistystä, on avoimuus, kun puhutaan talletustilien tiedoista, esimerkiksi tilin ylitykseen liittyvät säännöt. Olemme nähneet Italiasta, miten vaikeaa on kuluttajasuojasta huolehtia tällä alalla. Toinen kysymys liittyy toimintatapoihin, kun pyritään selvittämään kiistakysymyksiä pankkien ja asiakkaiden välillä. Tämä olisi myös tärkeää. Kiitos. Voisinko toistaa, että emme halua kahta kysymystä yhteen kysymykseen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Pascal ei saa uudestaan puheenvuoroa. ECR. Kiitos, että käynnistitte keskustelun viime kesän stressi testeistä. Tässä on kysymys 3,6 miljardista ja sitten joka, e- jonka Eurooppa tarvitsi ja sitten kuusi kuukautta myöhemmin Irlannin pankit tarvitsivat kymmenen kertaa tämän. Mitä tulee sitten pankkipääomaa koskeviin sääntöihin ja siihen, millä tavalla näitä olisi toteutettava? Euroopassa on pyydetty erilaisia poikkeuksia ja siis tässähän on kysymys pankista, jota MEPPI tässä halusi suojella. Mitä eurooppalaisiin pankkeihin tulee, jos Euroopan poliitikot haluavat sulkea pois omat kansalliset pankkinsa ja, niin, ja sen, että ne täyttäisivät kansalliset säännöt, niin mitä olette mieltä siitä, että Baselin sääntöjä vesitetään sillä tavalla, että annetaan erityispoikkeuksia, mitä tulee pääomavaatimusdirektiiviin? Oletteko henkilö, joka pystyy vastustamaan sekä pankkeja että poliitikoita tai olemaan heidän vastapuolensa? Thank you, Miss McCarthy. Uh, well, I'll... Kiitos mitä stressitestiin tulee, niin jo omissa huomioissani sanoin, että kahdessa, kahteen aikaisempaan kysymykseen sanoin, että on totta, että tämä oli pettymys minulle se, että tämä tapahtui. Minun on sanottava, että on myös joitakin syitä kaiken tämän takana. Ja ne haluan esittää, koska mielestäni on aivan korrektia tehdä niin. Ensimmäinen asia on se, että tämä stressiteksti oli siis toisaalta mitä tulee pääomaan, jota vaadittiin Irlannin pankeilta, niiden, siis tässä on kysymys huomattavasti korkeammasta vaatimuksesta. Ja tässä on, tämän, selit, tämän selittävät myös erilaiset eh, vertaisarviot, kun on olemassa pank, pankki, jonka likviditeetti siis ei ole tarpeeksi, pää, ei ole, on lisä, myönnettävä lisäpääomaa, jotta luottamus voitaisiin palauttaa. Mielestäni stressitestin täytyy olla huomattavasti tiukempi ja täytyy olla tällaisia poikittaisia testejä valvojien välillä. Siis ei riitä, että tämä stressitesti tehdään kansallisesti, vaan täytyy olla tällainen vertausarvio niin, että voidaan todeta, että toiminta on vakaata. Mitä sitten tulee poikkeuksiin, erityisvapauksiin, olen sitä mieltä, että täytyy ottaa huomioon jotkut erityispiirteet kuitenkin, mitä Euroopan pankkimarkkinoihin tulee, kun hyväksyttiin Baselin säännöt minä olen sitä mieltä, että Euroopan sääntelijät olivat jo onnistuivat jo siinä, että ne saivat Baselin neuvottelupöydälle joitakin Euroopan pankkitoiminnan erityispiirteitä, esimerkiksi se, että tunnustettiin erityisesti erilaiset osuuskunnat Siis tämä täytyy jollain tavalla selvemmin saada esille Euroopan lainsäädännössä. Mitä tulee siihen, että erityisesti tunnustetaan erilaiset erivapaudet, erityiskohtelu ja tällainen, niin aina menneisyydessä minä olen yrittänyt tosiaan puhua tällaisia erivapauksia vastaan – ja mitä enemmän te ja neuvosto sovitte siitä, että olisi tällaiset tekniset sääntelystandardit, jotka olisivat sitovia koko EU:ssa, niin sitä vähemmän olisimme tosiaan alttiita tällaiselle erilaiselle kohtelulle koko pankkialalla. Kiitos paljon. Toinen kysymyskierros EPPn nimissä Atmar Karas. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisat mistä herrat. Kiitos ehdokasta vastauksista. Te puhuitte eturistiriidoista ja haasteista ja yhtenäisestä ohjekirjasta, sääntökirjasta. Onko teillä riittävästi toimivaltaa toteuttaa sitä, mitä nyt sanoitte? Jos halutaan yhtenäinen rulebook, miten pitkälti tarvitaan täyttää? harmonisointia. Ja koska voidaan sanoa, että puuttuu globaaleja sääntöjä, jotta eurooppalainen valvonta voi olla riittävän tehokasta myös globaalisti. Kiitos edustaja Karas. Kiitos myöskin kaikesta työstä, jota te olette tehnyt mietinnön osalta viime vuonna. Kysymykseni, onko minulla riittävä toimivalta? Minusta asetus antaa melko paljon toimivaltaa, enemmän kuin aikaisemmin. Jos minut vahvistetaan EBAn pääjohtajan tehtävään, niin minä haluan varmasti käyttää tätä toimivaltaa – maksimissaan, jotta voidaan huolehtia edistyksestä. Mielestäni minun ei olisi nyt sopivaa sanoa, että tarvittaisiin jotain lisää, että minulla ei olisi riittävästi toimivalta saada aikaan edistystä. Mielestäni pitäisi käyttää tätä asetusta mahdollisimman hyvin hyödyksen ja pyrkiä käyttämään sen potentiaalia mahdollisimman hyvin. Yhtenäinen sääntö kirja asetuksessa ja työssä, jota tehtiin tuossa Omnibus-direktiivissä, on melko monia aloja, joilla olisi yhteiset säännöt. Haluaisin tässä yhteydessä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja sanoa tästä sääntökirjasta yhden asian. Ajattelimme, että se ei koskisi ainoastaan sitä, että sama sääntö koskisi kaikkialla Euroopassa. No, tietenkin sääntelystäkin on kyse, mutta ennen kaikkea on kyse siitä, että eurooppalaisen asetuksen pitäisi olla näkyvä suhteessa kansallisiin sääntöihin. Tähän mennessä olemme hyväksyneet monia direktiivejä, jotka ovat kyllä tärkeitä, mutta lopulta pankkien osalta, kun sääntöjä on noudatettava, on tärkeää juuri katsoa näitä kansallisia sääntöjä, joten silloin ei ole mahdollisuuksia lainsäädännön eurooppalaiselle osuudelle. Ja joskus, olen nähnyt ammattielämässäni, näitä kansalliset sääntelijät syyttelevät Brysseliä, koska jotkut säännöt olivat erityisen tiukkoja tällä teollisuuden alalla, joten näkyvyyttä tarvitaan. Yksi osa sääntökirjan, joka on eurooppalainen. Pankit tietävät, mitä sääntöä on noudatettava, mikä tulee Euroopasta, ja sitten lisäsäännöt, jotka ehkä jollain aloilla ovat tarpeen, jotta voidaan heijastella kansallisten markkinoiden lakisääteisiä sääntöjä. Seurattavuus on tässä tärkeä. Eurooppalaisen osuuden pitäisi teknisissä kysymyksissä olla se, jota noudatetaan. Vakavaraisuusvalvonnassa sen pitäisi olla paljon laajempi kuin tähän mennessä, mutta melko paljon työtään ensimmäisenä vuosina. Minä alustuksessani jo mainitsin pääoman vakavaraisuuden, korvaukset, valvonta, raportointi. Tässä on kyse melko monista tehtävistä. Sitovat valvontaan liittyvät säännöt. Tämä on jo hankalaa työsarkaa, joten kiitos vain minusta tuntuu, että minulla on riittävästi tehtäviä tällä havaa. Kiitos oikein paljon. SED-ryhmän nimissä Jenny Pitellä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä Enria, te Italian pankkien tehtävissä ne myös vakavaraisuustoimissa Italian järjestelmässä viime kriisin aikana. Te olitte avainasemassa rahoitusvakauden komiteassa ja Baselin komiteassa, jossa päätettiin näistä vakavaraisuussäännöistä muun muassa Basila kolmosessa. Nyt parlamentin huomiota on pyritty, pyritty kiinnittämään siihen, että Basilia kolmosella voi olla valtavia vaikutuksia talouden rahoitukseen ja tätä rajoittaisi erityisesti, äh, erityisesti pk-yritykset olisivat vaikeuksissa. Voisitteko antaa kantanne tähän ja mikä rooli EBAlla voisi olla niin, että voitaisiin lieventää näitä kielteisiä vaikutuksia? Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia, eh, edustaja Pitella. Vastaan teille englanniksi, mikäli se sopii. Tiedän, että on koko joukko huolenaiheita, mitä tulee Basel 3 sopimuksen vaikutukseen talouteen ja finanssimarkkinoihin ja ennen kaikkea PK-yrityksiin. Herra Karassien mietintöluonnos, siinähän jo tulevat, tulee esiin näitä huolenaiheita – haluaisin sanoa, että on tehty paljon työtä, jotta voitaisiin mitata ja arvioida uudistuksen vaikutusta pankkeihin ja talouden rahoitukseen. Siis SEBS e julkaisi joulukuussa vaikutusarvioon, jossa katsottiin 46 Euroopan pankkia – ja tulos on se, että jos katsotaan yleisvaatimusta, eli 4,5 prosenttia ja sitten 0,5 prosenttia, mitä tulee tähän pääoman prosenttiin. Eurooppalaiset pankit, tässä on kysymys valtavista pankeista Euroopan markkinoilla, vuoden 2009 lopussa niin oli kysymys 209 miljardista euro, eurosta. Minun on sanottava, että tämä vaikutus oli huomattavissa ennen kaikkea suurten pankkien kohdalla. Basel 3 paketti Siinä puhutaan pitkästä siirtymäkaudesta, jotta voitaisiin kunnioittaa näitä vaatimuksia. Niin pankeilla on vuoteen 2018 ja vielä mitä joihinkin pääomavälineeseen tulee pidempi aika. Mitä vertaisarvioon tulee, niin vuonna 2009 siis voitto oli. Siis tässä 2009 ei ollut mitä voittoon tulee, niin kaikkein paras vuosi. Baselin komitea yritti vaik- tutkia tai mitata makrotaloudellista vaikutusta, mitä näillä muutoksilla oli. Siis tässä esimerkiksi Italia, kaikki keskuspankit olivat mukana. Johtopäätelmä on se, että mitä tähän pakettiin tulee, niin kokonaisvaikutelma BKT olisi 0,25 prosenttipistettä, jos lasketaan 35 vuosineljännestä täytäntöönpanon jälkeen. Eli tässä on kasvuprosentti on 0,03 prosenttia, jos ajatellaan sitten työllisyyttä ja BKT teetä 2008-2009, niin näette, että edut ehkä ylittivät kuitenkin kustannukset. Mitä PK-yrityksiin tulee, niin tunnustan, että PK-yrityksiä koskeva asia on hyvin arka, koska PK-yritykset ovat hyvin riippuvaisia pankkiluotoista. Ja mitä tulee muuten haavoittuvaiseen rahoitustilanteeseen, pyydän anteeksi. Siis kolme asiaa haluaisin mainita. Ensimmäinen on se, että pankkeja, äh, pa, PK-yrityksiä kohdellaan niin su, suosituimusjärjestelmän mukaan Basel 3 paketin mukaisesti. Ja toiseksi PK, pienet ja keskisuuret pankithan lainaavat ennen kaikkea PK-yrityksille. Yrityksille. Ja tämä uudistus vaikuttaa niihin kaikkein vähiten. Mitä uuteen kehykseen tulee, niin tässä on kysymys siitä, että pankeilla on oltava jonkunlainen jonkunnäköinen puskuri, pääomapuskuri, niin että siis me tulemme kuitenkin valvomaan tätä kaikkea erittäin tarkoin, mitä pankkiviranomaiseen tulee, jos ongelmia on, niin tuomme ne tänne tähän valiokuntaan. Kollegat, tässä olemme vähän lipsuneet neljä virallista kysymystä. Lisäkysymyksille ei aikaa olemme jo myöhässä, joten pyydän älkää kysykö montaa asiaa. Se ei ole ehdokkaan vika. Hän pyrkii vastaamaan useampaan kysymykseen kerralla. Allen nimissä Wolf Klintz. Herra Henriä, finanssikriisin jälkeen EUn jäsenvaltiot vastasivat eri tavoin pankkisektorin ongelmiin. Jotkut valtiollistivat, jotkut antoivat luottoja, jotkut fuusioivat. Ja kilpailun vääristymiä oli jo jäsenvaltioissa ja tämä pahensi tilannetta entisestään ja nyt olemme kaukana statuskuosta – ennen tätä tilannetta. Joissain maissa on ajateltu pankkimaksua, jota mitataan ja kerätään eri sääntöjen mukaan. Eli edelleen kilpailua vääristäviä toimia on paljon. Mitä aiotte tehdä, jotta kilpailun vääristymiä voitaisiin purkaa ja huolehtia siitä, että todella pääsemme aitoihin sisämarkkinoihin myös pankkien osalta Euroopassa. Hankala kysymys. Kiitos. Kyllä, eri reaktiot jäsenvaltioissa. Aivan totta. Minun on kyllä kiiteltävä tässä komissiota, kilpailupääosastoa sen tekemästä työstä tällä alalla, kun on asetettu kriteereitä valtion tuelle kriisin aikana. Tämä ainakin rajoitti erilaisia vastauksia. Ja olisi siitä, että paketeissa, joita esitettiin jäsenvaltioista, oli myös kannustimia päästä tästä erityistilanteesta ja palata mahdollisimman nopeasti kilpailutilanteeseen sisämarkkinoilla. Mainitsitte pankkimaksun EBAN perustamisasetuksessa selkeästi sanotaan, että viranomaisen tulisi tehdä omapanoksensa tällä alalla. Komissio antoi tiedonannon viime vuoden lokakuussa – ja työasiakirjan tammikuun alussa kriisien ratkaisu menetelmistä. Minusta tuntuu, että erittäin hyviä ehdotuksia, kauskantoisia ehdotuksia näissä ehdotuksissa on. Esimerkiksi se, että pankki olisi tällaisessa rahastossa mukana, että puretaan ongelmat. Ehkä Euroopan laajuinen rahasto jopa – Tiedän, että tämä on ehdotus, jota on esitetty myös täältä valiokunnasta. Edusta Ferreiran mietintö mielestäni oli hyvin tiukkasanainen tässä yhteydessä. Minusta tuntuu, että hyvät syyt puhuvat sen puolesta, että pankit pistäisivät syrjään jo ennalta varoja, joita voitaisiin käyttää väliintuloon kriisien yhteydessä – Mielestäni tämä antaisi valvojille enemmän pelivaraa, jotta voitaisiin välttää se, että veronmaksajien rahat ovat uhantuina. Samalla haluaisin painottaa sitä, että meidän pitää katsoa kokonaispakettia, miltä se näyttää. Toisaalta tiukennamme pääomavaatimuksia ja voi olla, tai G20-asiakirjoissa ajatellaan, että järjestelmäriskin osalta merkittävät finanssilaitokset joutuisivat tämän syrjään lisää välineitä näihin ratkaisuihin. Ja jos samat pankit joutuvat myöskin asettamaan riskipohjaiseen rahastoon samojen sääntöjen mukaan laskettavia varoja. Tämä liittyy siis pääomavaatimuksiin ja siihen, miten ne lasketaan, niin saattaa hyvin olla, että tämä olisi liikaa. Eli kun koko paketti on valmis, on katsottava, että se on suhteellinen ja että vaikutusten arviointi tehdään erittäin tarkkaan. Kiitos. Kolmas kierros. EPP. Affedobora. Where is he? Mr. Morrow. La ringrazio innanzitutto. Eh, Kiitän teitä italialaisena tästä syvällisesti eurooppalaisesta näkemyksestä ja kuvasta, riippumattomasta kuvasta, jonka annoitte tästä viranomaisesta, jonka johtajaksi aiotte nyt kun kriisi toivottavasti on jo ohi, mitä ajattelet, jos EBA olisi ollut jo olemassa, kun kriisi alkoi? Mitä se olisi voinut tehdä? Millä tavalla sen olisi pitänyt käyttäytyä? Grazie, onorevole Mauro. Eh, Kiitoksia, hyvä edustaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että SEBS niin anteeksi, vaan käytän taas englantia. Might not attack you if you answer in English. No, no, no. Uh, I would like to say... Haluaisin sanoa, että SEBS on tehnyt työtä joillakin aloilla, jotka kuuluvat nyt tähän sääntelykorjaustoimintaan maailmanlaajuisella tasolla. Me aloitimme työn pankkipääomien suhteen – tuntien, minkälaisia vaikeuksia oli, mitä pääomavälineiden kohteluun tuli eri jäsenvaltioissa. Me aloitimme samana vuonna ähm, työskennellä aiheena ähm, vakavaraisuusriski. Tämä tietysti vei jonkun verran aikaa ennen kuin pääsimme jonkunnäköisiin johtopäätöksiin, koska me olimme silloin konsensusperiaatteen mukaisesti tai toimintamme toimii konsensuksen mukaisesti. Mutta se työ, jota me teemme, niin se on SEPSin vakavaraisuusohjesääntöjen mukaista. Ja tällä tavalla me sitten lähestymme tätä uutta uudistusta. On olemassa sellaisia alueita, joilla olisi pitänyt tehdä enemmän, jos Euroopan pankki viranomainen olisi ollut olemassa, ja kaksi aluetta on mainittava. Ensimmäisen mainitsitte jo, eli vastauksia vastauksessa niin herra Gigolille oli kysymys erilaisten rakennerahoitusvälineiden konsolidointi. Siis oli kysymys siitä, millä tavalla viranomainen ymmärsi erot valvojana siinä, millä tavalla kohtelu oli erilaista ryhmien välillä, mutta kun näimme myös, että joissakin maissa rahoitus välikädet tekivät joitakin asioita, joita joissakin maissa säädeltiin ja toisissa maissa ei. Olisimme voineet välttää ehkä kuitenkin sellaista haittaa, jota varjopankkitoiminta sai aikaan. Olisi ollut kuitenkin hyödyllistä sekin, että olisimme toimineet hätätilanneessa, jolloin subprime-lainakriisi alkoi – siellä sitten ei ollut tarpeeksi konsensusta enää, että olisimme tehneet tällaisen täydellisen tutkimuksen siitä, millainen altistusvaara Euroopan pankeilla oli. Tämä olisi ollut erittäin suureksi avuksi. Toinen sopiva väline, joka pankkiviranomaisella on se, että on tiedonvaihto eri valvojien sääntelijöiden välillä. Se olisi ollut hyvin suureksi avuksi. The next is... Kiitos oikein paljon. Kaksi kysymystä vielä SJD Elisa Ferreira. Obrigada. Muito obrigada. <coughs> Eh, foi importante ouvi-lo. Kiitoksia. Oli erittäin tärkeää voida kuulla teitä täällä. Kysymykseni koskee aihetta, johon olette jo viitanneet, mutta johon haluaisin vielä palata. Tarkoitan pankkien konkurssien hallinnointia ja systeemistä epäonnistumista amerikkalaiset Amerikan puolella ratkaisu vaikutti operatiiviselta ja toisaalta olosuhteet, jotka me tunnemme ja kustannukset, joita näistä tuntu, tuli veronmaksajille edellyttävät eurooppalaista nopeaa vastausta niin, että voidaan tyydyttää Euroopan kansalaisia edustajia. Me olemme tilivelvollisia näille Euroopan kansalaisille. Kysymykseni kuuluu, tämä elini, jota varmaankin pian alatte johtamaan, toivoisin, että tämä elin voisi löytää eurooppalaisen ratkaisun systeemisten kriisien hoitamiseen. Puhuitte kansallisista järjestelmistä. Ei siis voi olla vaara, että sitten kun näitä ratkaisuja kehitellään, kävisi niin, että emme pystyisi toteuttamaan niitä, koska on kansainvälisessä suunnitelmassa olisi jo toimittu. Okay, thank you. I mean, that's a, a, a crucial issue. Selvä, kiitos. Tuo on ratkaisevan tärkeä kysymys. Viranomaiset eivät saisi koskaan joutua tilanteeseen, jossa ei ole vaihtoehtoja, jossa on riskin instituutio, joka on epäonnistunut, eikä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin pelastuspaketti, kun ongelmia syntyy muuten niin paljon markkinoilla. Eli meidän pitää pyrkiä huolehtimaan jopa sitä, miten suuret instituutiot voivat siirtyä markkinoilta. Komissio on tehnyt erittäin järkeviä ehdotuksia. Me tarvitsemme viranomaisille mahdollisuuksia osittaa pankkien toimintaa. Esimerkiksi, että ne varat, joiden kautta voidaan huolehtia jatkuvuudesta ja tästä syntyisi ongelmia. Kuluttajille siirretään väliaikaisen pankkiin samalla, kun löydän toiset toimintalohkot samasta pankista. Me tarvitsemme maksimiharmonisointia niiden välineiden osalta, joita kansalliset viranomaiset voivat käyttää tällaisissa tilanteissa. Levan rooli tässä yhteydessä – Yksi kysymys, jonka komissio otti esiin, on, oli se, pitäisikö valvontaviranomaisten tai muiden puuttua tässä asioihin. Valvontaviranomaisilla pitäisi olla mielestäni suuri rooli tässä, koska ne voivat esittää parhaita teknisiä ratkaisuja kriisiratkaisuun, joten toivon, että komission lainsäädäntöehdotuksissa, jotka on luvattu ennen kesää, sisältävät Evalle hyvän roolin. Erityisesti kun ajatellaan vuosittaisia väliin tullo välineitä. Artikla 136, artikla, joka on yhdistetty asetuksen hätätoiminnan osalta artiklan 18. Että Eeva voi siis käyttää näitä, tätä toimivaltaa, jota on kriisin hetkellä – ja että on sitovat säännöt, jotka koskevat tätä Euroopan pankkiviranomaisen va- välintuloa. Kiitos. Kiitos paljon. Kasia Makaio. Kiitoksia puheenjohtaja. Tein saman kysymyksen kuin Elisa Ferreira. Se on konkreettinen kysymys. Uskotteko, että tarvitaan erityistä eurooppalaista järjestelmää rajat ylittäville systeemisille pankeille. Ja kehittelen tätä vielä pidemmälle. Uskotteko, että tarvitaan sääntelyä, joka on erityisesti tarkoitettu tällaisille laitoksille? Uskotteko, että tarvitaan eurooppalaista erityisvalvontaa tämän tyyppisille laitoksille? Uskotteko, että on tarpeen oma erityinen järjestelmä ja uskotteko, että tarvitaan takuurahastoja, jotka olisivat erilaisia kuin kansalliset rahastot, juuri näitä systeemisiä rajat ylittäviä laitoksia varten, jotka ovat liian isoja tekemään konkurssin. Thank you, Mr. Mr. Garcia. Kiitos, herra Garcia Magayo. Kiitos myös siitä työstä, mitä olette tehneet tämän asetuksen eteen. Se on tietysti vahvistanut pankkiviranomaisen roolia. Tiedän, että mietinnössä, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi, puhuttiin viranomaisen vahvemmasta roolista ennen kaikkea, mitä tulee rajat ylittäviin ryhmiin ja valvontaan. Ja päätöslausunnassa puhuttiin muistan sen erittäin hyvin, siinä puhuttiin siitä, että tällä pitäisi olla suora rooli kriisin hallinnan valvonnassa yli rajojen. Mutta minun on työskenneltävä niissä puitteissa, jotka asetuksessa on asetettu, jos minut vahvistetaan virassani. Ja joka tapauksessa mielestäni on tarvetta saada aikaan yhdenmukaiset säännöt siitä, miten kansalliset viranomaiset kohtelisivat tai käyttäytyisivät kriisitilanteessa. Ja sama tietysti koskee pankkiviranomaista. Tässä sanotaan, että virasto ei voi toimia sovittelijana – jos kysymys on ristiriidasta kansallisten viranomaisten kanssa. Jos esimerkiksi on kokous siitä, millä tavalla nämä viranomaiset voisivat hallinnoida tätä kriisiä, niin minä odottaisin, että Euroopan pankkiviranomainen olisi osa ja voisi toimia siellä itsenäisenä osapuolena erimielisyyksien sovittelussa. Ja jos on tarkoitus siirtyä eurooppalaisempaan, kohti eurooppalaisempaa rahaistoa. Minä kannattaisin tätä. Silloin Euroopan pankkiviranomainen olisi ratkaisevassa asemassa sen valmistamiseksi, että rahasto, raha, joka tässä rahastossa olisi, ja se käytetään Euroopan kansalaisten eduksi. Very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon kattavista vastauksista. Pahoittelen sitä, ettei ole aikaa esittää lisäkysymyksiä. Meillä oli vähän liikaa tuollaisia tuplakysymyksiä tässä aikaisemmin, joten lyökää vieressäni istuja. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyi kuulemistilaisuusosuus ja nyt ekan valiokunnan jäsenet voivat osallistua suljetun ovin järjestettävän kokouksen ja pyydän muita poistumaan.